Bene, se gentile... Hyvää huomenta. Pyytäisin kaikkia nyt asettumaan äh, paikalleen. Aloitamme kokouksen ajoissa, vaikka eivät rivit ehkä vielä ihan täydet olekaan. Meillä on täällä äh, vieraana äh, ulko- ja varapääministeri Hilir Meta. Hän on hyvin täsmällisesti saapunut paikalle. Haluan tuoda esiin, että Albaniassa on tehty viime aikoina suuria uudistuksia, erityisesti keskeisiä kehityskulkoja on nähtävissä turvallisuuskysymyksissä, oikeusvaltiokysymyksessä ja myöskin taloudellisella saralla. Kuitenkin edelleenkin äh, tuomme uudelleen äh, esiin sen, että toivomme myönteistä kehitystä jatkossa erityisesti oikeusvaltiohallinnoinnin osalta ja myöskin äh, median vapaus on yksi kysymyksistä, joita pitäisi vielä tulevaisuudessa myönteisen suuntaan kehittää. Tätä kaikkea me luonnollisesti toivomme. Niin kuin tiedätte, Albania ei ole mukana ensimmäisessä viisuminpoistoehdotuksessa, joka esitettiin viime heinäkuussa. Siihen kuului Serbia, Montenegro, entinen Jugoslavian valtio Makedonia. Nämä maat olivat siis mukana tuossa ehdotuksessa, mutta joka tapauksessa ehdot, avoimet kysymykset on otettu käsittelyyn ja, ja edistystä on tapahtunut. Asia on ainoastaan äh, ympäripyöreästi äh, vasta määritelty tässä äh, vaiheessa senkin vuoksi, että maan poliittinen tilanne on sellaisessa tilanteessa, että vaalikauden puolivälissä on syntynyt paljon tiukkaakin keskustelua ja vastustusta sosiaalisten ja hallituksen välillä – opposition välillä. Ja kaiken kaikkiaan tämä kielten visio toivon mukaan johtaa jatkossa uudistuksiin ja uudistushenkisen poliittisen tilanteeseen. Tällaisia <clears throat> toiveita tietysti täällä viljelemme. Toivonkin nyt, että varapääministeri kertoo meille rohkaisevia näkymiä asian suhteen ja anna mieluusti teille nyt tässä vaiheessa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos arvoisa puheenjohtaja Albertini. Arvoisat ulkoasianvaliokunnan jäsenet, minulla on suuri kunnia puhua tälle arvoisalle parlamentille – vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun presidentti Ali Berisha vastasi komission kyselyyn. Tämä oli tärkeä asiakirja, hyvin ammattimaisesti hoidettu meidän hallinnoltamme, hallitukseltamme ja tässä olivat mukana tietysti myös kansalaisyhteiskunta ja muut sidosryhmät. Me olemme täysin sitoutuneet täyttämään kaikki ne valiovertailut, vertaisarviot. Ja pidämme tätä prosessia elintärkeänä sekä kansalaisillemme että maille, ennen kaikkea mitä tulee ihmisarvoon. Me olemme nyt tekemässä, odottamassa hyvin tärkeää vastuuta, vastausta niin, että kansalaisemme voisivat viisumivapaasti matkustaa Schengenin alueella. Tässä yhteydessä käyttäisin tätä tilaisuutta hyväkseni ilmaistakseni syvän kiitollisuuteni teille ja Euroopan parlamentille sen erittäin vankasta tuesta ja rohkaisusta niin, että voitaisiin loppujen lopuksi saada päätös siitä, että viisumivapausjärjestelmä koskisi Albaniaa. Tämä on yhä tärkeämpi, kun ajatellaan Lissabonin sopimusta ja parlamentin osuutta Euroopan päätöksentekoprosessissa. Tämä päätös on meille hyvin peruslaatuinen, ei pelkästään meille, vaan myös teille Euroopan kansalaisten edustajina haluaisin joitakin ajatuksia jakaa teille tässä prosessissa ja myös mitä tulee laajempaan eurooppalaiseen integraatioon. Mitä tulee äh, vertaisarvioon, niin jotkut jo tuntevatkin tulokset ja olette varmasti tutustuneet asioihin käydessänne äskettäin Albaniassa. Mitä tulee esimerkiksi turvallisuusasiakirjan vaikut- viimeiset Luvut esimerkiksi osoittavat sen, että meillä on uudet biometriset passit ja uudet 600 eh, 000 biometristä passia ja uudet henkilökortit. Ja kaikilla eh, kansalaisilla on henkilökohtainen eh, tunnus. Me olemme myös ottaneet käyttöön rajoillamme kaikkein korkeimmanlaatuiset tekniset laitteistot, muun muassa biometriset tunnistimet, olemme kouluttaneet poliisia ja sillä tavalla olemme halunneet saada aikaan integroidun rajahallinnon. Ja teemme yhteistyötä tosiaan, jotta voisimme tällä tavalla vastata jäsenehtoihin ja samalla poliisi tietysti pyrkii torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa ja niin edelleen. Ja hyvin tärkeitä lakeja on hyväksytty ja tässä haluaisin mainita ennen kaikkea lain, joka koskee järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, niin kutsuttua antimafia-lainsäädäntöä, jossa on kysymys yksittäistä ryhmistä tai yksilöistä. Ja meillä on myös toimintasuunnitelma, joka, jonka tarkoituksena on vastustaa tai torjua korruptiota. Korruptiotapauksia tutkitaan ja korruptiosta on asetettu syytteeseen korkeita virkamiehiä ja on ollut myös sellaisia tapauksia, joissa tuomareiden immuniteetti, koskemattomuus on poistettu. Mitä tulee kansallisiin strategioihin, esimerkiksi huumekauppaa vastaan, ihmiskauppaa vastaan. Meillä, mitä tulee lainvalvontaa virastoihin, niin ennen kaikkea eh, on kysymys kestävyydestä ja uskottavuudesta. Ja mitä tulee kansalliseen eh, on tällainen on hyväksytty ja pantu täytäntöön. Muun muassa laki, joka suojelee syrjinnältä, se on myös erittäin tärkeä kehitys. Ja meillä on komissaari, joka siis parlamenttimme tulee nimeämään komissaarin, joka vastaa muun muassa tasa-arvokysymyksistä kansalliskokouksemme on tehnyt, lähtenyt tarpe, tehnyt tarpeelliset toimii, toimiin. Mitä tulee taloudellisiin kriteereihin, niin Albania on lähestynyt toimivaa markkinataloutta ja ennakoitavuus on tällä tavalla taattu jopa maailmanlaajuisessa rahoituskriisissä. Albania on jälleen osoittanut, että se on elinvoimainen talous. 3,3 prosenttia oli talouskasvu vuonna 2009 ja ennen kaikkea olemme investoineet energiasektoreihin, energiasektoriin ja tästä on tullut erittäin tärkeä alueellinen tekijä. Sama voidaan sanoa kaikista infrastruktuurista, joka on parantunut koko maassa ja tarkoituksena on tällä tavalla kytkeä Albania alueellisiin markkinoihin ja jopa laajemmalle. Tämä on osa meidän aluepolitiikkaamme, jossa Albania haluaa olla ratkaisevassa asemassa rauhan varmistamiseksi. Uskomme todella, että ainoastaan kommunikoimalla ja harjoittamalla vaihtoa talouksiemme välillä ja kansalaisyhteiskunnan ja viestinten avulla voimme tutustua toinen toisiimme paremmin. Albanilla on aivan erinomaiset suhteet kaikkiin naapureihinsa ja kaikkiin alueen maihin. Ja, tämä, ja, ja se on parantamassa suhteitaan Serbiaan, koska olemme sitä mieltä, että alueellinen yhteistyö ja integraatio on aivan perustavan tärkeä jotta voitaisiin tällä tavalla integroida koko alue Albania mukaan lukien. Tunnemme vahvuutemme, mutta emme samalla tietenkään halua kieltää ongelmiamme. Tiedämme, että emme ole täydellisiä ja meidän on työskenneltävä yhdessä vastataksemme eurooppalaiseen agendaan. Kun olen sanonut tämän, niin hallitus on sanonut olevansa ja pysyvästi halukas työskentelemään ja jakamaan vastuut ja tämän prosessin erilaiset edut. Kun otetaan huomioon tämä, ja kun haluamme päästä nykyisestä poliittisesta tilanteesta, e, e, poliittinen enemmistö on kutsunut opposition rakentavaan, osallistumaan rakentavaan kehitykseen siten, että toiminta on avointa ja kunnioittaa maan perustuslakia. Ja se on tarjonnut oppositiolle muun muassa parlamentin tutkimuskomitean puheenjohtajuuden ja me olemme myös ehdottaneet syyttäjä elimen perustamista, jotta voitaisiin tällä tavalla arvioida kaikki ne syytteet, joita oppositio on esittänyt. Ja siten, että voimme samalla taata vaaliprosessin täyden avoimuuden. Albania pyrkii, ja, tai sen Albanian tarkoitus on tosiaan päästä EU-hun. Ja siksi oikeuslaitoksen riippumattomuus on turvattava. Poliitikot eivät voi muuttaa tuomioistuinten päätöksiä. Mitä tulee opposition oikeuksiin kääntyä perustuslaki tuomioistuimen ja Venetsian komission puoleen? Me tietysti kunnioitamme näiden mielipidettä sosialistipuolue siis nykytilanne ei, vaikuttaa kielteisesti myös meidän eurooppalaiseen agendaamme. Me olemme myös tarjonneet oppositiolle mahdollisuuden olla johtavassa roolissa, mitä tulee koko vaalisäännöstön muuttamiseen, uudistamiseen – OECDn suositusten mukaan. Haluaisin vakuuttaa teille, että hallitus jatkaa työtään saadakseen aikaan avoimen ja rakentavan vuoropuhelun opposition kanssa, koska olemme vakuuttuneita siitä, että tämä on ainoa tapa edetä ja edistää omaa EU-integraatioagendaamme. Ja EU-integraatio on kansallinen tavoite kaikille albanialaisille. Kiitos. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos ministeri. Ensimmäinen puheenvuoro on kollega Countis, joka on esittelijä, ja hän saa kolme minuuttia. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Alkuun haluaisin toivottaa varapääministeri Meetan tervetulleeksi tähän kokoukseemme. Hiljattain kävin Albaaniassa tämän tekstin laatimisen yhteydessä ja keskustelin poliittisten puolueiden edustajien, kansalaisyhteiskunnan ja presidentinkin kanssa. Meillä on selkeä kuva Albanian tilanteesta ja tänä iltapäivänä keskustelemme tästä tekstissä. Ja olen samaa mieltä kollega Metan kanssa. Paljon on tehty modernisoinnin ja uudistamisen tiellä ja sitä on pidettävä hyvänä asiana. Albanian EU-jäsenyys mahdollisuus ja Länsi-Balkanin lähentymismahdollisuudet ovat toden totta eräänlainen porkkana uudistusten toteuttamisen tiellä. Ja minä uskon, että Albanian poliittiset voimatkin ovat tämän porkkanan nähneet. Ja meidän täytyy todellakin tietää, mitä Albaniassa tehdään. Näin voidaan varmistaa, että me tiedämme, mitä maassa on tekeillä. Kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että valvotaan, mitä on saatu aikaiseksi, vaan kyse on siitä, että me tuemme Albaniaa. Είναι πολύ κρίσιμο θέμα στην πρόθεση και mitä tulee tämän päiväisen tilanteeseen? Se on tietenkin erittäin tärkeässä asemassa, kun katsotaan tulevaisuuteen ja kun yritetään päästä eroon ongelmista. Tietenkin kyse on tilanteesta, joka ei voi jatkua nykyisellään. Parlamentti ei siis voi jatkaa työtään ja vuoropuhelu on oikeastaan vain kuuroille korville puhelua. tilanne on ajautunut umpikujaan, mutta meidän täytyy muistaa kansalaisia ja myöskin perustuslain sanomaa, eli että parlamentaarista tietä käyttäen ratkaisut löytyisivät. Me toivomme, että tilanne vakiin, ratkeaisi ja silloin voitaisiin maassa keskittyä keskeisiin ongelmiin. Ja niin kuin kollega Meta totesi, tärkeitä muutoksia on jo saatu aikaiseksi oikeusvaltio puolella Erittäin tärkeitä lakeja on hyväksytty korruption vastaisessa taistelussa ja huumausaineiden salakuljetuksen vastaisessa taistelussa. Tähän on jatkossakin paneuduttava, mutta meidän täytyy katsoa, miten käytännössä nämä työt toteutetaan. Tämä onkin melko, melkoinen haaste. Ja nyt loppuksi toteaisin vielä, että meidänkin on katsottava, miten tilanne kehittyy. Me haluamme myöskin tukea maata, emme ainoastaan valvoa, mutta meidän täytyy siis katsoa, miten käytännössä asiat etenevät. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kontis. Ja, ja sitten valtuuskunnan puheenjohtajalle kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ulko- ja varapääministerin Albaniasta ja onnittelisin Albaniaa kahdesta asiasta – mitä tulee esimerkiksi tästä, tähän kyselyyn, joka koskee jäsenyyttä, tähän jäsenyyttä edeltävää kyselyä ja sitten se, mitä on tehty esimerkiksi viisumivapausasiassa. Olin mukana äskettäisessä Albanian vierailussa ja me siellä pystyimme näkemään, että todella tämä kaikki toimii, kaikki tekniset järjestelyt olivat toiminnassa. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö Albania olisi edistynyt hyvin monella politiikan alueella viime vuonna sen tiellä kohti Eurooppaa. Kuitenkin nykyinen poliittinen umpikuja, mitä tulee esimerkiksi Albanian parlamenttia, jossa oppositio boikotoi sen istuntoja, se voi tietysti hidastaa tätä prosessia. Herra ministeri, haluaisin kysyä teiltä. Siis oletan, että on olemassa joitakin lainsäädännöllisiä asioita. Jo, siis Albaniahan on siirtymässä kohti integraatiota, mutta mitä tähän lainsäädäntöön tulee, niin tarvitsette niihin varmasti opposition äänet. Mitä aiotte tehdä tälle asialle, jotta voisitte tällä, tai jos olisin kiitollinen, jos voisitte vastata tähän mitä pikemmin poliittiset ohjelmat, ongelmat on ratkaistu, sitä parempi maalle. Ja tietysti samalla ajattelen, että kaikkia näitä asioita, kaikki nämä asiat olisi ratkaistava demokraattisissa toimielimissä. Ja niiden päätöksiä on kaikkien kunnioitettava, siis kaikkien poliitikoiden. Maanantaina ja tiistaina järjestetään järjestetään ensimmäinen kokous, mitä tulee parlamentaarisen vakauttamiskomiteaan, ja se tulee varmasti olemaan Albanian parlamentin jäsenille ensimmäinen ko- uusi kokemus, koska he eivät käytä itse asiassa paljonkaan aikaa yhdessä parlamentissa täällä Brysselissä. Heidän on oltava yhdessä seitsemän tuntia kestävien neuvottelujen aikana, paitsi lounaa ja lounaallakin, ja toivottavasti kaikki selviytyvät hengistä ja hyvänsä te, hyvän terveytensä säilyttää ja että tämä edistäisi tulevaa yhteistyötä. Viimeinen asia, jonka herra ministeri haluaisin ottaa esille, on se, että alueellinen yhteistyö on sellaista, josta haluan maatanne kiittää. Tiedän, että Albania on erittäin aktiivinen ja olette poistaneet viisumivaatimukset useimmilta alueen mailta. Ja haluaisin tosiaan tästä onnitella teitä ja kysyä, onko teillä putkessa vielä jotain uutta toimintaa tässä suhteessa. Kiitos. Kukan. Kiitos. Ja edustaja Kukan. Sitten eh, edustaja Danjean myös kolme minuuttia. Kiitos. Kiitos varapääministeri, ulkoministeri tästä esityksestä Haluaisin ensiksi onnitella teitä siitä jota, työstä, jota hallituksenne on saanut aikaan kaikilla niillä alueilla, joista te puhuitte. Siis tässä on kieltämättä tapahtunut konkreettista edistystä ja Albania on hyvällä tiellä. Mitä poliittiseen tilanteeseen nyt tulee ja sitten siihen, että oppositio boikotoi parlamenttia, sehän on tietysti vastuutonta herra Kukanhan otti esiin tässä alueellisen yhteistyön. On vielä yksi sellainen alue, jolla hallituksenne ja te itse voitte tehdä hyvin merkittäviä asioita tällä alueella, joka on kuitenkin yhä hankala alue, jotta voitaisiin saada ratkaisu ja tulevaisuuden näkymiä. Olitte äskettäin Serbiassa, haluaisin kuulla hieman enemmän niistä neuvotteluista, tapaamisista, joita Serbiassa teillä on ollut. Ja haluaisin arvionne myös, mitä tulee entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan. Sanotaan jatkuvasti, että kansa, joka on al- siis al- albanialais-alkuperäinen kansa, sen elinolot ovat erittäin vaikeita, mitä tulee esimerkiksi NATO- ja EU-neuvotteluihin. E mutta haluaisin kuulla teidän arvionne myös tästä tilanteesta. Kiitos, edustaja Danjean. Ja sitten puheenvuoro seuraavaksi ministeri Metalle, jotta hän voisi vastata ehkä viisi, kuusi minuuttia. Kiitos. So, I don't want to... En halua kerrata äänestysten etenemistä, mutta ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen hallintopuolelta ja myöskin muut tahot olivat opposition kollega Raman vetämiä ja oppositio siis tuki kaikkia hänen esittämiä ehdotuksia. Toinen seikka mitä tulee vaaleihin, en lähde toistamaan tuloksia eikä mitään muutakaan, mutta monista erinäistä syistä, muun muassa teknologista syistä ja muista, niin kaikki äänet todellakin laskettiin. Kahdella pääpuolueella oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hallintotyöskentelyyn. Ja sosialistien edustajat ovat kauttaaltaan tunnustaneet tämän vaalituloksen. Monia asioita on vaaleihin liittyen otettu esille ja enemmistöhän yleensä saa tämän tehtävän hoitavakseen ja he saivat enemmistön ja tämä tarkoittaa sitä, että he saavat myöskin puhemiehen paikan. Ja komitea voi aloittaa tänään, jos he haluavat tämän tutkimustyön kaikkien esillä olevien kysymysten tiimoilta. He siis haluavat avata uudestaan tämän vaalikeskustelun ja laskea kaikki äänet uudestaan, mutta vaalivaliokunta ja sen kaikki jäsenet tunnustivat yksissä tuumin tämän vaalituloksen. Kyse ei ole mistään perustuslaillisesta ongelmasta. Meillähän on perustuslaki tuomioistuimen päätös joka liittyy tämän tyyppisten komiteoiden toimintaan. Heillä on oikeus tutkia kaikkia asioita paitsi tuomioistuimen päätöksiä. Mutta nyt sosialistit väittävät, että tämä on perustuslaillinen kysymys ja he aikovat viedä tämän asian perustuslakituomioistuimen käsittelyyn. He väittävät myöskin, että tämä asia voitaisiin ottaa toisessakin tuomioistumisessa esille, vaikka se ei kuuluisi suoranaisesti heidän toimivaltuuksiin, joten tämä asia täytyy tunnustaa. Tämä mahdollisuus on olemassa, mutta eivät kuitenkaan, he eivät kuitenkaan halua ryhtyä tähän toimintaan. Tänään siis tämä komitea tai huomenna voisi aloittaa työskentelynsä ja ottaa nämä avoinna olevat kysymykset esille. Asia voidaan siis viedä perustuslakituomioistuimen tai Venetsian komission käsittelyyn. Ja oli tulos mikä tahansa, me tulemme kunnioittamaan sitä. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne. Ja olen toki yhtä lailla huolissani tästä tilanteessa kuin te täällä, arvon kollegat. Kyse on myöskin niistä äänistä, joita tarvitaan sellaisten lakiehdotusten hyväksymiseksi, joiden hyväksyntä vaatii määräenemmistöpäätöstä. Jos oppositio ei todellakaan toimi niin kuin sen tulisi, niin siinä tapauksessa syntyy kyllä suuria ongelmia, sillä mehän tiedämme, että EU on tavoite Albaanialle maana, mutta minä uskon, että koko kansakunnallemme tämä on tärkeä tavoite, sillä Albaanian ja muiden maiden, joissa albanialaisia asuu, niin EU-jäsenyyden kautta voidaan saada kansakunta yhdistettyä. Ja kyllä opposition pitäisi toimia vastuullisesti tässä tilanteessa. Me emme missään nimessä voi hyväksyä sitä, että kun pääministeri luovutti komissiolle kyselylomakeen, opposition edustaja aiheutti sitten sekaannusta. No, mikä tämän taustalla sitten oli? Miksi hän toimi näin? Kansalaiset eivät enää halua niellä tällaista menettelyä, boikotointia ja uhkailua. Tämä on todellakin väärä viesti. Me toivomme, että oppositio tekisi kanssamme yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi. Mutta he eivät voi asettaa maan vakautta ja oikeusjärjestelmää kyseenalaiseksi. Henkilökohtaisesti tulen tekemään kaikkeni asioiden ratkaisemiseksi, niin kuin varmaan enemmistö myöskin, mutta opposition pitää olla vastuullisempi rakentavassa hengessä työskentelevä kumppani, ja heidän pitäisi myöskin katsoa, että kansan etu on tärkeämpi kuin henkilökohtainen etu. En tiedä, mitä muuta me voisimme tässä tilanteessa tehdä, mutta jos me nyt muka kumoamme tai jätämme huomioitta tuomioistuimen päätöksen, niin siitä ei ole hyötyä meidän yhteiskunnallemme koska silloin emme toimi oikeusvaltioperiaatteiden nojalla, vaan yksittäisten poliitikkojen intressien mukaisesti. Tehän tiedätte, että me olemme valmiita tekemään kaikkien naapurivaltioiden kanssa yhteistyötä. Ja tästäpä syystä kävikin hiljattain virallisella vierailulla Serbiassa ja me jatkamme tätä työskentelyä. On toki sanottava, että näkemykset poikkeavat suuressakin määrin Kosovon tilanteeseen liittyen, mutta sovimme kuitenkin siitä, että Kosovo tulee olemaan osa EUta ja siitä huolimatta meidän tulisi jatkaa rauhan ja vakauden nimissä tätä yhteistyötä, koska siitä on hyötyä sekä Albanialle, Serbialle että koko Euroopan unionille ja tästäpä syystä olemme päättäneet jatkaa näitä yhteistyömuotoja. Tästä syystä me myöskin poistimme viisumivelvoitteen Serbian kansalaisilta ja me toivomme, että vastaavanlainen päätös tehdään Serbian puolelta ihan piakkoin. Alueellistakin yhteistyötä tulemme tehostamaan erityisesti ihmiskaupan saralla, koska se on ongelma koko alueella. Siihen liittyy monia asioita, mutta työ vaatii yhteistyötä myöskin unionin kanssa ja minä uskon, että siitä on koko alueelle hyötyä. Erityisesti kun unionissa keskustellaan viisavapautuksista ja muista integraatiomuodoista, jotka koskettavat meidän aluettamme. Mitä tulee Makedoniaan, toivoisin tilanteen olevan parempi. Me toivoisimme, että asiat edistyisivät nopeammin. Ja me todellakin toivomme, että maasta tulee Naton jäsen mahdollisimman pian ja että neuvottelut unionin kanssa etenevät. Ja me toivomme, että Alvianan johto on rakentavassa hengessä tekemässä yhteistyötä maan kanssa. Kiitoksia. Kiitos ministerille. Puheenvuoro on seuraavaksi herra Vigenillä. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa herra Meta meidän valiokuntaamme. Mielestäni tämä keskustelu on erittäin tärkeää. Haluaisin sosialistien demokraattien puolesta onnitella teitä siitä kehityksestä, jota te ja hallituksenne ovat äskettäin saaneet aikaan. Ensiksi meidän on sanottava, että mitä alueen maihin tulee ja niihin menestys- tai edistysaskeliin, niin tietysti kaikki parantavat näiden maiden asemaa. Siis me katsomme tätä aluetta yhtenäis- yhtenäisenä kokonaisuutena ja siis kaikki edistysaskeleethan vaikuttavat kaikkiin maihin. Ja suhteenne naapureihin on hyvin myönteinen ja tämä tietysti auttaa teidänkin maatanne. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tänä vuonna, vaikka olisikin viivettä, niin Albania liittyy viisumivapausjärjestelmään. Ja jos ajattelen edellisiä aikaisempia päätöksiä, jotka koskevat muita maita Euroopan komissiossa ja parlamentissa, Tämä tietysti saa aikaan hyvin paljon eurooptimismia, joten suositukseni me on, että hyödynnettäisiin kansalaisten uutta eurooptimismia siihen, että saataisiin aikaan muutoksia ja uudistuksia ja tällä tavalla voitaisiin vauhdittaa teidän matkaanne kohti Euroopan unionia. Tietysti on otettava huomioon se, että jäsenvalmistelut, jäsenyysvalmistelut eivät ole pelkästään hallinnollinen asia, vaan myös poliittinen asia ja kaikkien maan kansalaisten tai ainakin enemmistön pitäisi tukea näitä edistysaskeleita. Mitä tulee äskettäisiin tapahtumien Albanian vaalien jälkeen, niin kaikki nämä huolestuttavat ja puhuitte hyvin paljon tästä tilanteesta, mutta voisin kertoa teille, että jos herra Ramo olisi täällä paikallanne, niin kuulisimme erilaisen tarinan, joka olisi ehkä ei olisi yhtä vakuuttava. Me emme ole täällä puuttumassa teidän sisäisiin asioihinne, mutta haluaisimme kuitenkin nähdä, että tämä ongelma ratkaistaisiin. Ja aina kun on tällaisia ristiriitoja, vastakkaisasetteluja, niin emme koskaan voi syyttää pelkästään yhtä osapuolta, vaan toivomme, että molemmat osapuolet voivat saada aikaan kompromisseja niin, että tämä poliittinen umpikuja voisi päättyä tai aueta mahdollisimman pian. Haluaisin kysyä teiltä tai pyytää teitä puhumaan hieman enemmän siitä, että mikä mielestäni seuraava askel on, jos katsotaan hallituksen ja enemmistön ja opposition puolelta asioita, niin mikä seuraava askel olisi? Minkälaisena näette tämän tilanteen ratkaisun? Sehän on tietysti erittäin huolestuttava ja jos se jatkuu, niin se tietysti vahingoittaa teidän jäsenyysmahdollisuuksianne. Kiitos. la parola all'onorevole. Kiitokset, Rova Pakka. Albanian varjo, esittelijä EPPstä, kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Tervetuloa arvoisa ulkoministeri. Me olemme viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana tavanneet useampaan otteeseen pääministerin ominaisuudessa oppositioedustajana ja niin poispäin. Ja muistan valtuuskuntamme viimeisen vierailun. Te ponnekkaasti vetositte Raman ja Berishan muotoilemaa lakiesitystä vastaan. No, te vastaatte nyt näistä teke, tehdyistä päätöksistä, kunnioitatte tuloksia ja yksi, joka aikanaan pani tämän alulle tämän projektin, taistelee nyt tätä tehtyä päätöstä vastaan kaikin keinoin, ja tämä on aivan uskomaton tarina. Tuskin löytyy sellaisia ongelmia, jotka aiheuttavat sellaisen tilanteen, että oppositio ei tule parlamentin istuntoihin kuukausiin – tai sitten jotkut käyvät silloin tällöin vain ihan lyhykäisesti kokouksissa. Mitenkäs poliittinen puolue voi tällaisessa tilanteessa vaatia tämän tyyppistä lähestymistapaa. Me tiedämme, että maassa poliittiset ryhmittymät ovat taistelleet toisiaan vastaan jo pitkään – mutta aikanaan halusivat tehdä yhteistyötä EU-integraation syventämiseksi. Tehän sanoitte, että tämä on kaikkien vastuulla, myöskin niiden poliitikkojen vastuulla, jotka ovat joutuneet oppositioon. Vuodesta 1991 asti olen seurannut Albanian tilannetta ja olen samaa mieltä kanssanne, niin kuin Odir ja Etyin edustajat ovat sanoneet Nämä viimeiset vaalit ovat parhaat kautta aikain Albaniassa. Ja vaikka kaikki sanovat, että kaikki edustajat ovat hyväksyneet tuloksen, mutta jos jälkikäteen kuitenkin osoitellaan syyttävällä sormella, niin kyllä silloin pitää myöskin esittää perusteluja. Minä en voi ymmärtää sitä, että jos oppositiolla on perusteltuja, kriti, perusteltua kritiikkiä, niin miksi se ei ota tätä suoraan esille? Onhan selvää, että parlamentti ei tee päätöksiä siitä, lasketaanko äänet uudestaan tai tehdäänkö jotain tutkimuksia. Joko Raamalla ei ole vedenpitäviä todesteita ja ihan henkilökohtaisista syistä johtuen ottaa nämä asiat esille, vaiko olisiko taustalla jotain muita syitä, en tiedä, mutta en halua tässä nyt osoitella sormella yhtään ketään. Minä vain otin faktoja esille ja minä todellakin toivoisin, että kaikki kollegat tunnustaisivat nämä tosiasiat. Tämä ei ole puolueellista asian tarkastelua, vaan ihan faktaa. Ja tiedän, olen keskustellut kansalaisten kanssa. He ovat sanoneet, että näitä asioita ei pitäisi äh, julkisuudessa käsitellä. He haluavat, että hallitus toimii. Ja sitten toinen asia. Tekstissä sanotaan, että naiskauppaa tai lasten väärinkäyttöä tai elinten, elinkauppaa vastaan ei taisteltaisiin. Voisitteko antaa minulle tähän liittyen vähän enemmän infoa, ja sitten myöskin tasa-arvoisen kohtelun lakiin liittyen. Toivoisin teiltä vähän enemmän infoa. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Weigel, kolme minuuttia. Grazie, signor Presidente. Rad bi lepo pozdravil v naši sredi gospoda podpredsednika. Kiitoksia. Toivotan teidät tänne tervetulleeksi. ja onnittelen häntä tehdyistä päätöksistä. Minä toivon, että voitte jatkaa tällä tiellä jatkossakin, kunnes maastanne tulee unionin jäsenvaltio. Albanian parlamentaarinen kriisi on ongelmallinen tilanne, mutta se ei ole ainoa ongelma. Vastaavanlaisia ongelmia ilmenee muissakin vastaavanlaisissa maissa, joissa siis hallitus toimii toisin kuin aikaisemmin silloin, kun se oli vielä oppositiossa. Se ei toden totta ole hyvä asia. Ei parlamentille, ei sen maineelle, eikä ylipäätään demokratialle maassa. Tällaisessa parlamentissa emme voi toimia puolueellisesti me emme voi sanoa, että mikä on oikein tai väärin, tai kuka on oikeassa tai kuka on väärässä. Te viittasitte alueelliseen ulottuvuuteen ja tilanteen alueelliseen merkitykseen. Albania voi saada paljonkin aikaiseksi oman politiikkansa avulla. Monia kysymyksiä on vielä vailla Monet kysymykset ovat vielä vailla vastausta ja me toivomme, että Albanian avulla näihin kysymyksiin saadaan oikeita vastauksia. Liberaaliryhmän puolesta haluaisin vielä todeta, että kaikkien vähemmistöryhmittymien oikeuksia on kunnioitettava, myös niiden jotka ovat seksuaalisesti toisella tavalla suuntautuneita, mutta lisäksi meidän täytyy tunnustaa myöskin naisten oikeudet. Kiitoksia. Kiitokset eh, kansallisvapauksien valiokunnan esittelijä Länsi-Balkanin viisumikysymyksistä. Eh, eh, Kiitoksia toivotan kollega Metan tervetulleeksi ja kiitän häntä näistä kattavista tiedoista sen suhteen, kuinka pitkälle Albaania on integraation tiellä edennyt. Me olemme keskustelleet kanssanne useampaan otteeseen muun muassa viisumin vapautuksista ja helpotuksista olemme keskustelleet. Haluaisin onnitella teitä saavutetuista tuloksista. Olemme tarkastelleet myöskin komission maa-arviointia. Sehän on hyvin positiivinen, vaikkakin avoimia kysymyksiä on vielä käsiteltävänä. Eli teidän on jatkossa tehtävä vielä hartiavoimin töitä. Yksi kysymys, ja se liittyy henkilöihin, jotka ovat palaneet maahan 60-65 maata äh, henkilöä palautetaan, palautetaan vuosittain Albaanian alueelle ja nämä henkilöt on integroitava yhteiskunta ja kysyisin, että miten aiotte tämän tehdä? Paljon on siis tehtävä lähentymisprosessin tiellä, erityisesti kans- järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan taisteltaessa. Te kuvasitte jo omat visionne, mutta minua kiinnostaisi se, että olisikohan mahdollista vielä ennen heinäkuuta saada jotain konkreettisia tuloksia, jotta seuraava ryhmä, joka käy Albaaniassa, voisi perustaa työnsä selkeään näyttöön. Eli että se tietäisi, mikä on tämänhetkinen tilanne La- Albaaniassa ja mikä on Albaanian halukkuus helpottaa viisumikäsittelyitä. Minä toivon, että Albaania lähtee tälle tielle, mutta te vastaatte teoista. Me voimme vain sanoa, että me tuemme teitä kaikin voimin, jotta tämä prosessi etenisi nopeasti, mutta se kyllä edellyttää teiltäkin voimakkaita ponnisteluita, tietenkin myös meiltä, jotta prosessi etenisi mahdollisimman nopeasti. Eli toivottavasti syksyllä tai vuoden lopussa prosessi on saatu päätöksen. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten edustaja Rautsekka varjoesittelijä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Albania mietinnölle kolme minuuttia. Mr. Minister, I have couple of... Herra ministeri, minulla on pari kommenttia ja pari kysymystä. Haluaisin myös onnitella teitä maatanne siitä edistyksistä, saavutuksista, joita olette saaneet viime, noin en sano kuukausina, mutta viime vuosina. Mitä poliittisiin uudistuksiin tulee sisäisiin taloudellisiin ja viisumin vapautukseen. Mainitsitte, että tässä on kysymys metaforista, jossa on kyse sellaista asiasta, sellaista asiasta, joka koskee kaikkia poliittisia puolueita. Olivatpa albanilaiset hallituspuolueesta tai oppositiopuolueesta, niin EU-integraatioprosessi, viisumivapautusjärjestelmä on sellainen asia, joka koskee kaikkia tärkeimpiä poliittisia voimia maassa. Samalla tavoin parlamentaarinen demokratiajärjestelmä, se ei ole oikein, että on poikotoidaan, että oppositio poikotoi parlamenttia, koska parlamentti on poliittisen järjestelmän sydän. Meillä on vaalit, joskus katki, katkerat vaalikampanjat, mutta kun vaalit ovat ohi, niin kaikkien poliittisten voimien pitäisi liittyä parlamenttiin ja työskennellä parlamentissa saadakseen aikaan uudistuksia, toteuttaakseen politiikkaansa ja saadakseen aikaan muutoksia. Tässä kommenttini ja nyt sitten kysymykset. Keskityn taloustilanteeseen, koska olette saaneet aikaan kouriin tuntuvaa edistystä viime vuosina, hyvin vaikuttavaa talouskasvua, kehitystä jopa vuonna 2009, jolloin kaikki maat, Puola ja teidän maanne lukuun ottamatta, olivat taantumassa. Mutta teidän maanne on kuitenkin yksi Euroopan köyhimmistä maista. EUn tilaston mukaan BKT on suurin piirtein 25 prosenttia EUn keskiarvosta. Mutta tarvitsette kuitenkin vahvaa kestävää talouskasvua. Jos katsotte makrotaloudellista tilannetta, niin teillä on hyvin suuri kauppavaje ja viime vuonna myös valtion talouden vaje oli noin 7, tai siis budjettivaje oli noin 7 prosenttia. Sanoitte, että ette aio kansainvälisen valuuttarahaston kanssa uutta sopimusta allekirjoittaa. Te ette tällä hetkellä tarvitse rahaa, mutta onko tämä viisasta politiikkaa, koska kahden kolmen vuoden kuluttua, jos joku, jotkut tällaiset, tällainen kuohunta, kuten esimerkiksi Kreikan tapauksessa ja Euroopan taloudessa, tapahtuisivat teillekin, niin kysyisin, onko tämä viisasta politiikkaa? Jos haluatte kestävää talouskasvua, teidän on parannettava myös tilannetta, mitä omistusoikeuksiin tulee. Teidän täytyy saada esimerkiksi kiinteistömarkkinat täytyy olla siis myös avoimuutta, mitä tulee ulkomaisiin investointeihin, koska mahdollisuutemme ovat valtavat, mitä tulee liikenteeseen, matkailuun ja muihinkin teollisuuden aloihin. Mutta sijoittajat, mukaan lukien ulkomaiset sijoittajat, tarvitsevat vakaan avoimen tilanteen. Ja kysymykseni on, mitä aiotte tässä suhteessa tehdä? Kiitos. Kiitos. Edustaja Rautsek seuraavaksi puheenvuoro ministerille, niin että voisitte vastata ja ehkäpä pysytte kymmenessä minuutissa. So, uh, I would uh, start with a uh, Ensimmäinen vastaukseni hyvälle ystävälleni Vigenille. Voin vakuuttaa teille, että oppositiolla ei ole mitään faktoja osoitettavana vaalituloksiin liittyen. Ja minä voin sanoa tämän tässä suoraan. Ainut asia, jonka oppositio on esittänyt, on se, joka liittyy järjestelmän, vaalijärjestelmän uskottavuuteen. He ovat osoittaneet yhdessä kylässä yhden asiakirjan, jonka mukaan sosialistin edustajat olisivat lähteneet vaaliurnilta. Ja tätä tulosta ei olisi huomioitu, vaikkakin pyyntö siihen liittyen on esitetty. Ja jos tämä huomioidaan keskusvaalilautakunnassa, niin siinä tapauksessa demokraattinen puolue saa yhden lisäpaikan ja on itse yksinään enemmistöä hoitamassa. Mutta kun katsotaan tätä asiakirjaa, joka ei ole standardien mukaista, niin osoittaa, että järjestelmä on kylläkin toiminut. Ja toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että mikäli oppositio haluaa tutkituttaa asiaa, siis kaikkia tapauksia, niin voin sanoa, että hallitus kyllä tekee kaikkensa syyttäjäviranomaisten tukemiseksi rahallisesti, jotta jotta tutkimus voidaan puolueettomasti hoitaa. Eli syyttäjä viranomainen perustaa ryhmän, joka tutkii kaikkia niitä tapauksia, joita sosialistipuolet ehkä ottavat esille, jotta asia saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Ja vielä kerran vakuuttaisin teille, että tänään tai huomenna voimme aloittaa tämän tutkimustyön. Ja sosialisteilla olisi puheenjohtajan paikka niin kuin se toivoikin. Ja me voimme tutkia ihan mitä vaan, mitä tulee äänten uudelleen laskentaan. No, me kunnioitamme Venetsian komission tai perustuslaki tuomioistuimen tekemiä päätöksiä, mikäli sosialistipuolueen pyynnöstä tällaisia toivomuksia esitetään. Mitä muuta voimme tehdä? Oppositiolla on oikeus vetää eri komiteoita ja erityisesti haluaisin ottaa esille sen, että heillä on mahdollisuus olla vetovastuussa silloin, kun keskustellaan EU-integraatiosta. Eli millä tavalla Albanian EU-agendaa käsitellään. Eli kaikkia mahdollisia ongelmallisia kysymyksiä voidaan ottaa käsittelyyn. mitä tulee ihmiskuljetuksiin, naisasioihin ja niin poispäin, niin toteaisin, että me pyrimme panemaan täytäntöön eri strategioita ja kyllä hallituskin on tehnyt päätöksiä rahoitusavun antamiseksi kansa- valtion taloudesta kansalaisjärjestöjen tukemiseksi näiden uhrien integroimiseksi yhteiskuntaan, olipa kyseessä sitten naiset tai lapset, joten me todellakin haluamme tehdä tätä työtä. Sitten vähemmistöihin liittyvä kysymys. Meidän alueellamme joku ryhmä on enemmistössä tai vähemmistössä ja ainoa ratkaisu koko alueella ja kaikissa hallituksissa olisi se, että käyttäisimme samoja vähemmistöä koskettavia standardeja, jotka ovat EU-standardeja. Ja Albanian hallitus on sitoutunut kunnioittamaan vähemmistöjen asemaa Albaniassa. Ja tätä me toivomme myöskin muilta mailta, joissa albaanialaisia vähemmistöryhmittymiä asuu. Maamme hallitus haluaa myöskin käsitellä Kosovo-kysymystä. Olemme ryhtyneet käytännön toimiin, kuten esimerkiksi rahoituksellisen tuen antamiseksi, infrastruktuuri- ja sosiaaliprojektien toteuttamiseksi. Me annoimme 100 000 euroa tähän toimintaan, joka perustui Ahtisaaren suunnitelmaan. Tässä yhteydessä pyritään tukemaan servivähemmistöjen aseman parantamista. Me tulemme tekemään siis kaikkemme, sillä me olemme vakuuttuneita, että vain ja ainoastaan tätä kautta ratkaisut löytyvät. Sillä tavalla voimme saada aluettamme kehitettyä ja parannettua maidemme välisiä suhteita. Ja mitä tulee viisumihelpotuksiin liittyvään kysymykseen, kiitokset siitä. Voin sanoa, että me paraikaa työstämme konkreettisia ehdotuksia. Sosiaaliasiain ja sisäasiain ministerit tekevät tiivistä yhteistyötä asioiden hoitamiseksi ja projektien toteuttamiseksi. Ja nämä projektit liittyvät muun muassa koulutustoimintaan takaisinottotoiminta toimii ja me pyrimme tekemään kansalaisjärjestöjen kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta nämä palaavat henkilöt voidaan integroida yhteiskuntaan ja saavat myöskin henkilöllisyystodistukset. Me tulemme myöhemmässä vaiheessa kertomaan, miten asiat ovat edenneet. Myöskin muiden avoinna olevien kysymysten tiimoilta. Mielestäni Albania on toiminut vaaditulla tavalla ja voin vakuuttaa teille, että me jatkamme työtämme erinäisillä alueilla, myöskin näillä mainitulla neljällä osa-alueella. Koska kysehän on pitkän tähtäimen toiminnasta, kans- järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta taistelusta ja muista vastaavanlaisista kysymyksistä. Mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen, niin toteaisin, että tilanne on suht vakaa ja hallinnassa. Albania on yksi niistä harvoista alueen maista, joissa talous on kasvanut viime vuonna. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi ongelmia, mutta me olemme kuitenkin oppineet karvaista vuoden 1997 kokemuksista ja me olemme aina pyrkineet pitämään huolen makrotaloudellisesta vakaudesta. Ja voin sanoa myöskin, että meidän pankkijärjestelmämme on toiminut hyvin vakaasti ja näin se tulee jatkossakin toimimaan. Ja me olemme vakuuttuneita, että meidän on toki parannettava toimintaamme eri alueille ja sen me tulemme tekemäänkin. Hallitus on jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että se on muun muassa jäädyttänyt tietyt kulut, jotta tilanne pysyisi hallinnassa ja ettei syntyisi makrotaloudellisia ongelmia. Ei nyt, eikä myöskään keskipitkällä eikä pitkällä aikavälillä. Ja tämähän on tärkein viesti taloudelle, koska sitä kautta myöskin ulkomaisia sijoittajia saadaan houkuteltua maahan. Ja toivottavasti hyvin lyhyellä aikavälillä infrastruktuuriin, matkailuun, energiaan saadaan ulkomaista investointitukea. Albaaniaan on ulkomaisille sijoittajille strategisesti erittäin tärkeä. Kiitos kuuluu myöskin naapurivaltioille ja myöskin tärkeässä asemassa tässä yhteydessä on infrastruktuurien kehittäminen. Kiitoksia. Kiitos ministeri. Seuraavaksi äh, edustaja Taler, kolme minuuttia. Nik. Gospod minister, danes je 28. april in to... Kiitoksia. Tänään on 28.4. Eli tänään tulee kuluneeksi tasan yksi vuosi, kun Albaania jätti EU-täysjäsenyyshakemuksen. Minäkin haluaisin onnitella teitä saavutetuista tuloksista, ei ainoastaan viimeisen parin vuoden aikana, vaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat olleet kommunismin vaikutukset alueella. Albaania, jos mikä, on kärsinyt näistä kommunismin vaikutuksista. Teillä on paljon tehtävänä, ei nyt puutu viisumi helpotuksiin. Asia on ollut täällä jo esillä. Me tiedämme, että viisumin vaatimuksista tullaan hyvin nopeasti luopumaan. Kollega Vion viittasi jo tähän asiaan ja me kaikki tuemme teitä pyrkimyksissäni tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Minua kiinnostaisi kuulla näkemyksiänne alueellista yhteistyöstä. Kyllähän te jo siihen viittasitte, mutta kyllä Balkanin kannalta on erityisen tärkeää toimia aloitteellisena toimijana. Minua kiinnostaisi kuulla enemmän Bordeaux konferenssin Annista konferenssihan järjestettiin Kroatian pääministerin ja Slovenian pääministerien aloitteesta. Mitä te olette mieltä konferenssin valmistelutöistä? Espanjan puheenjohtajavaltio Espanjahan toimii konferenssin suojelijana. Te viittasitte myöskin Serbiaan suhteesta Serbiaan. Mitä te konkreettisella tasolla teette suhteiden parantamiseksi? Ja yksi kysymys, joka ei liity alueelliseen yhteistyöhön. Paljonhan on puhuttu Berissan ja muiden välistä ongelmista. Keskusteletteko suoraan toistenne kanssa. Kuinka usein olette viimeisten kuuden kuukauden aikana keskustelleet suoraan kollegoittenne kanssa? Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Svensson, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös ministerille. 40 vuotta sitten siis 1970 kävin Enver Hodjan kauheassa diktatuurissa. Ei ollut kovinkaan helppoa kulkea siellä Tiranan kadulla ja sanoa olevansa kristillisdemokraatti tuohon aikaan. Ja siellä puiden alla istui länsimaisia opiskelijoita, jotka huusivat tai lausuivat kuoressa Stalin, Lenin, Hodja, Hodja ja niin edelleen. Siis kaikki Kuten edellinen puhuja, niin on muistutettava siitä, että tietysti kuluu aikaa ennen kuin tästä kirouksesta päästään eroon. Ja mielestäni pitäisi katsoa sitä myönteistä kehitystä, jota on tapahtunut, ja on, siitä on onniteltava Albania. Samalle haluan tietysti sanoa, että on tekee vaikutuksen, että Albania verrataan moniin muihin maihin, että pystyttiin esimerkiksi vaalit suorit, hoitamaan. Ja sitten oppositiotahan voidaan kritis- kritisoida siitä, että mitä se on tehnyt. Haluaisin sanoa ministeri, että odotamme ja henkilökohtaisesti odotan, että Albaniasta tulee EUn jäsen. Mutta haluaisin myös korostaa sitä, mitä Rova Pakka aikaisemmin sanoi. Meillä on se käsitys, että paljon on vielä tehtävä Albanian hallituksen ja viranomaisten taholta, jotta voitaisiin tosiaan tyrehdyttää laaja ihmiskauppa Albaniasta. Kiitos puheenjohtaja. Grazie onorevole Svensson. Kiitos herra Svensson. Ja vielä keskustelun päätteeksi Ροβα Κόπα, kolme minuuttia. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, τον κύριο Μέτα. Kiitos puheenjohtaja, ministeri Meta. Kollegojani kanssa haluaisin sanoa, että onnittelen Albania siitä kehityksestä, jota on saatu aikaan ja niistä pyrkimyksistä, joita Albanian kansa on tehnyt. Mitä sitten parlamentin umpikujaan tulee, niin se on sellainen asia, josta olemme hyvin huolissamme. Me olemme sitä mieltä, että täytyy olla, saada aikaan mahdollisimman pian ratkaisut. Se, että parlamentti ei voi tehdä työtään, niin merkitsee suurta demokraattista vajetta ja se tulee olemaan kompastuskivi Albanialle sen matkalla kohti Eurooppaa. Haluaisin puhua alueellisesta yhteistyöstä, koska se on kuitenkin yksi avainasioista. Me kaikki tiedämme tietysti sen, mitä Albania on tällä alueella saanut aikaan, mukaan lukien Serbia, mutta minä haluaisin puhua ulkoministerikokouksesta Prespes-alueella, jossa puhuttiin alueen ympäristöongelmista. Siellä siis oli Albanian ulkoministeri, Makedonian ja Kreikan ulkoministeri, mutta Albanian hallitus haluaa rakentaa ydinvoimalan 100 kilometriä Kreikan Albanian rajalta – mitä tulee hallintoon, turvallisuusoloihin ja valtavaan ydinjäteongelmaan, ne ovat kaikki tietysti erittäin tärkeitä asioita ja haluaisin, että varapääministeri kertoisi, mitä mieltä hän tästä on. Kiitos Rova Kokka. Koppa ja sitten vielä edustaja Breda, äh, kolme minuuttia. No voi Kiitos puheenjohtaja. Minulla on äh, kysymys, tai paremminkin äh, kaksi kysymystä ministerille. Ensinnäkin äh, laki Estratsik-laki, joka hyväksyttiin ja sen jälkeen se kuitenkin pyörätti. Minkälaisia vaikutuksia tällä on tulevaisuuteen? Millä tavoin tämä laki voi toimia eduksi, jotta sosiaalidemokraattisen ryhmän kanssa saadaan aikaiseksi soppu. Toinen kysymykseni liittyy integraatioprosessiin. Kuka on tai ketä pidetään vastuutahona tässä kysymyksessä? Mehän puhumme koko maata koskevasta prosessista. Ketä kansalaiset pitävät integraatioprosessin vastuuhenkilönä? Kiitokset, herra Preda, ja sitten vielä ministerille loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. So. About uh, our uh, relations. Mitä tulee suhteisiin alueen muihin maihin ja erityisesti Serbiaan, voin sanoa, että hiljattain allekirjoitimme sopimuksen, jonka myötä teemme tiivistettyä yhteistyötä Serbian kanssa järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi ja myöskin vastaanottosopimuksiakin on tarkoitus allekirjoittaa. Ja kuten jo aikaisemminkin totesin, niin me olemme yksipuolisesti luopuneet viisumieiden vaatimuksesta jos serviet haluavat tulla Albaniaan, niin me toivomme, että tämä toimii myöskin vastavuoroisesti. Mitä tulee Bordeauxn konferenssiin ja Sarajevon tapaamiseen, tämä on erittäin hyvä aloite Slovenian ja Kroatian taholta. Tämä on osoitus siitä, miten hyvin kaksi aluetta tai maata tekevät yhteistyötä menneet unohtain ja kaikki yhdistäen. Me todellakin toivomme, ainakin me tulemme te- tekemään kaikkemme, että kaikki olisivat sitoutuneita tähän projektiin, erityisesti Espanjan puheenjohtajavaltiona. Me toivomme, että koko konferenssissa kaikki ovat paikalla edustettuina ja sitä kautta saataisiin positiivinen viesti unionin suuntaan välitettyä ja myöskin positiivisia viestejä unionin suunnalta meidän alueellemme. Noin kuukausi sitten järjestimme Tiranassa menestyksekään ministeritason kokouksen ja oli mukava huomata, että Serbian sisäasian ministeriö, ministeri, että myöskin Kosovon ministeri olivat kokouksessa läsnä. Meille on tärkeää, niin kuin kaikille muillekin, varmistaa, että menneestä huolimatta kaikki Sarajevossa tekevät yksissä tuumin töitä Eli että meidän pitäisi tunnustaa toistemme läsnäolo aikaisemmista ja nykyisistäkin ongelmista huolimatta, koska muuten emme pääse etenemään EUn integraation tiellä. Mitä tulee ympäristökysymykseen, sen merkitys kasvaa päivittäin. Me toivomme tietenkin kestävää kehitystä. Me haluamme lähestyä tässäkin suhteessa Euroopan unionin standardeja. Vaikkakin näkemykset poikkeavat, niin kaikki tulevat projektit arvioidaan ympäristövaikutustensa perusteella. Me haluamme, että matkailu alueellamme kehittyisi. Me haluamme parantaa ympäristömme tasoa EU-jäsenvaltioiden tasolle. Eli me haluamme ottaa käyttöön sellaisia projekteja, jotka toimivat. Me emme, hyväksyä, me emme voi hyväksyä sellaisia projekteja, jotka ovat vahingollisia ympäristölle. Mitä tulee EU-integraatioprosessiin, en halua tässä nyt lähteä osoittelemaan yhtään ketään suoraan, mutta niin kuin kollega Svensson totesi, jokunen vuosikymmen sitten, jo, ja vain kaksi vuosikymmentä sitten, me olimme kuin Euroopan, Pohjois-Korea, Euroopan eristynein ja eristetyin alue. Mutta nyt olemme Naton jäsenvaltio ja suhteemme unionin suuntaan ovat parantuneet. Meistä tulee jossain vaiheessa unionin jäsenvaltio. Nyt herää vain kysymys aikataulutuksesta. Siihen vaikuttavat monet seikat, kuten kansalliset uudistukset, että myöskin siitä, miten unioni suunnittelee ja toteuttaa jatkolaajennuskierroksia. Mielestäni nyt täytyy vain tunnustaa, että kaiken on kannettava kortensa kekoon, jotta prosessi nopeutuisi. Se on hallituksemme tahto. Ja voin vakuuttaa, että myöskin oppositio on tätä mieltä, sillä sosialistit ovat tehneet viime aikoina hyvin paljon EU-integraatioagendan käsittelyn hyväksi. Kysymyksen siitä, ovatko demokraattien ja sosialistien johtajat tavanneet useampaankin otteeseen, voin sanoa, he ovat tavanneet he ovat keskustelleet muun muassa perustuslakikysymyksistä ja olisi hyvä asia, että tämä yhteistyö kansakunnan hyväksi ja EU-agendan edistämisen hyväksi Albanian osalta toteutuisi. Ihmiskauppakysymykseen liittyen toteaisin, että kyllähän se on ollut suuri ongelma mutta sen merkitys pienenee päivittäin, koska Albanian hallitus toimii ponnekkaasti ja yhteistyö naapurivaltioiden kanssa toimii. Albania ei ole enää salakuljetuksen kauttakulkumaa, mutta silti meidän on taisteltava tätä orjuuden muotoa vastaan. Ja tästäpä syystä haluamme järjestää piakkoin asiaa käsittelevän alueellisen kokouksen. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Grazie, signor ministro. Kiitos ministeri. Tämä tapaaminen oli äärimmäisen hyödyllinen ja kiinnostava. Saimme tietoa myönteisistä kehityskulusta ja, ja myöskin ongelmatyyppisistä kysymyksistä, kun pyritte kurottamaan kohti Euroopan unionia. Toiveet ovat suuret ja toivommekin, että voimme tämän Euroopan unionin lähestymisprosessin eh, yhteydessä taas jatkossakin tavata teidät. Kiitokset. Ja eh, nyt eh, keskeytämme kokouksen hetkeksi. Kokous jatkuu äänestysten myötä kello 10.30.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 Please, colleague, sit down. Olkaa ystävällisiä, asettautukaa paikoillenne, koska aloitamme äänestyksen, äänestysosuuden. Prendette posto. Pyytäisin, että istuudut. Kiitokset. Äh, pyytäisin äh, kaikkia kokeilemaan äänestyskorttia, jotta saamme äh, varmuuden siitä, että laitteet toimivat. Nyt sitten ensimmäisenä koeäänestys. Painelkaa mitä tahansa nappula. Niin, selvä. Saimme tuloksen 34 läsnä oli ja 34 on tulos. Beh, ci sono alcuni colleghi che non stanno facendo la prova. Vi pregherei di fare... Pyytäisin nyt kokeilemaan laitteita. Voitteko ystävällisesti eh, laittaa äänestyskortit eh, laitteeseen ja painaa jotain nappulaa? No niin, selvä tämä tästä. 45 läsnäolijaa, joskin kokeilun tulos oli paljon alhaisempi. No niin, nyt sitten käynnistämme äänestykset ja ensimmäisenä Euroopan unionin toimet ihmisoikeuspuolustajien hyväksi. Ensimmäisenä kohta 1.27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 28 tarkistus esittelijältä puolesta. Voti contrari. Vastaan tyhjä hyväksytty. Emendamento orale decade. Rullinen tarkistus raukeaa ja eteenpäin. Seuraavana tarkistus 29 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan. Hetkinen, en, en saanut selkeää kuvaa nostetusta käsistä, joten koneäänestys, tarkistus 30, äänestys alkaa. 40 korttia on käytössä, 49 äänestäjää. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 12 vastaan, 3 tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan hyväksytty, 33 puolesta. Miksi vastaan hyväksytty? 30 neljä. Puolesta vasta hyväksytty. Nyt sähköinen tarkistus. Eli nyt koneäänestys tarkistus 34 menossa. 52 korttia näköjään käytössä. Äänestys päättyy päättyy. 34 puolesta, 18 vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan näyttäisi hylätyltä. 35. Pyydetään koneäänestystä tarkistuksen nimissä ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 34 vastaan hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin tarkistus 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta vastaan hylätty. 44 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 50 seuraavana vuodossa ja siitä nyt puoltoainetta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan hylätty. 52 raukeaa. Ei, anteeksi, ei, 52. Nyt äänestämme siitä ja puoltoainet vastaan hyväksytty. 53. 52 nyt tarkistuksenomaisesti äänestys alkaa. Viisikymmentäseitsemän ääntä, 25 puolesta, 30 vastaan. Hylätty. 53 esittelijältä ja nyt siitä puoltoäänet vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksytty. 56 puolesta Anteeksi, 56 raukeaa, koska 43 hylättiin. 57 on seuraava äänestettävä tarkistus ja siitä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan hyväksytty. 68 esittelijältä ja puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan seuraavana ja siitä nyt puoltoäänet vastaan hyväksytty. 76 seuraavana ja puolesta vastaan hyväksytty. 75 75 ja puolesta vastaan hyväksytty 77 puolesta vastaan hyväksytty 78 puolesta vastaan hyväksytty 79 puolesta vastaan hyväksytty 80 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hylätty. 81 äh, se on vedetty pois, joten 82 puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hyväksytty. 84 raukeaa, 85 ja siitä puolesta vastaan hyväksytty. 86 raukeaa ja nyt 88 ja 9, ne ovat identtisiä ja puoltoainet vastaan hyväksytty. 87 raukea 91 puolesta vastaan hyväksytty. 92 esittelijältä ja puolesta vastaan hyväksytty. 93 puolesta vastaan hyväksytty. 94 suullinen tarkistus ja puoltoäänet vastaäänet hyväksytty. 95 puolesta vastaan hyväksytty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. 97 raukeaa eteenpäin suullinen tarkistus esittelijältä ja siitä puoltoäänet vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan hylätty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. 100 puolesta vastaan hylätty. Uusi kompromissi taas ja siitä puoltoainet vastaan hyväksytty. 102 puolesta esittelijältä vastaan hyväksytty. 103 puolesta vastaan hyväksytty. 104 puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan hyväksytty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. 112 seuraavana ja puoltoäänet vastaan hyväksytty 113 puolesta vastaan hyväksytty 114 puolesta vastaan hyväksytty 115 puolesta vastaan hylätty 116 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty 117 puolesta vastaan hyväksytty. Johdantoosan kappale A, tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty 8 puolesta vastaan hyväksytty 9 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 1 erittäin puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 Huoltoäänet vastaanet hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 esittelijältä ja puoltoäänet vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi. Kaksi esittelijältä ja puoltoäänet vastaan hyväksytty. Seuraavana Tarkistus 23 puolesta vasta hyväksytty. 24 esittelijältä puolesta esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron ennen kuin 24 tarkistus otetaan käsittely. Rova Hautala. Chairman, I would like to make an oral Herra puheenjohtaja, esittäisin suullisen tarkistuksen keskusteltua niin kollegoiden kanssa asiasta. Haluaisin lisättävän fines pitäisi lisätä tähän ongelmien luetteloin, eli imposition of extension fines. Sono opposizione all'emendamento. Kiitos. Jos siis esittelijän suullista tarkistusta ei vastusteta, niin voimme sen nyt tällä tavoin ottaa äänestettäväksi. Hyvä. Näin tehdään. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. Otsikko 1 se on siis äh, kielellinen, siitä ei äänestetä kakkonen puolesta vasta hylätty. Kolmonen, suullinen tarkistus ja siitä puoltoäänet vastaan hyväksytty. Neljä, puolesta vastaan hyväksytty. Viisi, puolesta suullinen tarkistus puolesta siis vastaan hyväksytty. Kuusi hyvä, puolesta vastaan hyväksytty. Nyt koneäänestys. Äänestys alkaa. Nyt on siis menossa loppuäänestys. 65 63 ääntä itse asiassa 65 59 puolesta, yksi vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Mietintö hyväksyttiin laajalla enemmistöllä. Passiamo ora al voto del... Siirrymme nyt eteenpäin. Kysymyksessä on Välimeren unionia koskeva äänestys. Tämä on jonkun verran monimutkainen, joten toivottavasti nyt hankaluuksia tule liikaa kaikenlaisia kompromissiesityksiä on ja niiden seurauksena taas osa tarkistuksista raukeaa, joten kädet nyt selkeästi esiin ja ensimmäisenä tarkistus 77 puolesta vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan hyväksytty. 79 kahdessa osassa ja ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt eteenpäin kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 90 ja siitä puoltoainetta vastaan näyttäisi hylätyltä. 91. Ei. 91 raukeaa, kompromissi 2 ja nyt puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 100. Seuraavana se raukeaa, koska kompromissi 4 hyväksyttiin. 102 ja puoltoainet siitä vastaan nyt en kylläkään nähnyt tulosta. Valitan sitä, että joudun ottamaan tästä koneäänestyksen 102. Ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy siis 65 ääntä, josta 31 puolesta 33 vastaan hylätty. 103. Ei, sekin raukea, koska kompromissi 4 hyväksytti. 104 puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta vastaan hylätty. Sata kuusi suullinen tarkistus mukaan lukien puolesta vastaan hyväksytty. 107 ei, kompromissi 5 hyväksytty, joten 108 seuraavaksi. Siihen liittyy Hyväksytty lisäys ja puoltoaine tästä vastaan hyväksytty. 109 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. 110 puolesta vastaan hyväksytty. 111 raukea. 112 puolesta vastaan hylätty. 113 on vedetty pois, 114 esittelijältä ja puoltoäänet puolesta vastaan hyväksytty, 115 puolesta vastaan hylätty, 116 puolesta vastaan hyväksytty, 117 puolesta vastaan hylätty 118 puolesta vastaan hyväksytty 119 puolesta vastaan hyväksytty 120 puolesta vastaan hyväksytty 121 puolesta vastaan hylätty 122 esittelijältä puolesta vastaan hylätty 123 puolesta vastaan hylätty 124 puolesta vastaan hylätty 125 puolesta vastaan hyväksytty 126 puolesta vastaan hyväksytty. 127 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 100 129 äh, liittyen kompromissin 6 puolesta vastaan hylätty. 100 130 raukeaa. Kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. 132 puolesta vastaan hyväksytty. 133 puolesta vastaan hylätty. 134 puolesta vastaan hylätty. 135 puolesta vastaan hylätty. Kielellinen muutos 136, siitä ei äänestetä. 137 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 138 puolesta vastaan hylätty. 139 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty sata. Sata neljäkymmentä puoltoäänet vastaan, hylätty 141 puolesta. Tästä, jaha, 140, siitä pyydettiin nyt koneäänestystä varmuuden vuoksi äänestys alkaa. 66 korttia, 64 ja äänestys päättyy. Puolesta 14 vastaan 46, 4 tyhjää, hylätty. 141 puoltoäänet vastaan, hylätty. 142 ja 43 yhdessä puolesta vastaan, hylätty. 144 puolesta vastaan hylätty. 145 on vedetty pois. 146 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Aha, monet pyytävät toisen osan tarkistusta. Eli Koneäänestys alkaa. 68 korttia. Äänestys päättyy. Äänestyksen tulos 62 ääntä, 28 puolesta, 32 vastaan, kaksi tyhjää hylätty. Kompromissi 25 ja nyt siitä puoltoäänet vastaan hyväksytty. il 100. 148 vedetty pois, 149 ja 50, 150 puolesta vastaan hylätty. Vielä. Sitten tarkistus 01, suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty 151 ja kielellinen muutos ei äänestystä 152 puolesta vastaan hyväksytty 153 puolesta vastaan hylätty 154 puolesta vastaan hylätty 155 puolesta vastaan hylätty 156 ja 7 identtiset puolesta vastaan hylätty kompromissi 8 vastaan ja hyväksytty 160 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 166 puolesta vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan hyväksytty 168 ja puoltoäänettä vastaäänettä hylätty. 169 raukeaa, koska kompromissi 10 hyväksyttiin 170 puolesta vastaan hyväksytty 172, 71 äh, puolesta vastaan hyväksytty 172 puolesta vastaan hylätty 173 puolesta vastaan hyväksytty 174 puolesta vastaan hylätty 175 raukea. 176 ja 7 niin ikään. Ja seuraavana on äänestysvuorossa kompromissi 11 ja puoltoainet siitä vastaan hyväksytty eteenpäin kompromissi kakkoseen puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 13 ja siitä puoltoainetta vastaan hyväksytty 131 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty 192 puolesta vastaan hylätty 100 Aha, no kompromissi 14 seuraavaksi ja puoltoainet vastaan. Hyväksytty eteenpäin 203 on seuraavaksi vuodossa vastaan. Hyväksytty kompromissi 18 ja puolesta vastaan. Hyväksytty eteenpäin kompromissi 16 puoltoäänet vastaan. Hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty 213 puolesta vastaan hylätty 214 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty 200 23 on seuraava äänestettävä tarkistus puolesta vastaan hylätty. 224 puolesta vastaan hyväksytty. 225 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Toinen osa epäselvä, joten pyydän tästä koneäänestystä. 225 toinen osa äänestys alkaa. 67 korttia, 66 ääntä, äänestys päättyy. 31 puolesta, 35 vastaan, hylätty. 20, 226 suullinen, eh, tarkistus 3, puoltoaine tästä vastaan, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puoltoäänet vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hylätty, sanoisin 22 puolesta vastaan hylätty, 23 puolesta vastaan hyväksytty, 24 24 puolta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta anteeksi se raukeaa, koska 24 hyväksyttiin, joten seuraavana kompromissi 26 nyt siitä äänestyspuolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin kompromissi 21 ja puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hylätty. 39 suullinen tarkistus mukana puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty 42 puolesta vastaan hyväksytty 43 lisäys puolesta vastaan hyväksytty 44 sekin lisäys puolesta vastaan hyväksytty 45 puolesta vastaan hyväksytty näin, sen, näin tuloksen äh, myönteisenä, mutta äh, paras kuitenkin tarkistaa tämä 45. Äänestys äh, alkaa. 67 korttia, 60, 6, 62 ääntä annettu, 42 puolesta, 19 vastaan hyväksytty. 46 lisäys puolesta vastaan. Hyväksytty 47 puolesta vastaan. En ole varma. 47. No, anteeksi vaan, haluaisin tarkistaa tämä. Jos kädet eivät nouse selvästi ja myöskään selvästi tulostana 47 tarkistuksena äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 50, 56 ääntä puolesta ja 6 vastaan. No niin, siis murska enemmistö. Täytyy vaihtaa laseja. No niin, 48 sitten puolesta vastaan hyväksytty 49 puolesta, vastaan hyväksytty 50 puolesta, vastaan hylätty 51 puolesta, vastaan hyväksytty 52 ja 3 vedetty pois, joten 54 puolesta vastaan, 54 uudestaan puolesta vastaan, hylätty 55 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. Eteenpäin 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 23 ja puoltoainet vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 vedetty pois, 71 Anteeksi, kompromissi 24 saattaa nämä rauenneeksi ja nyt sitten 74 puolesta vastaan hylätty 75. Siitä huoltoäänet vastaan. Pakko taas tarkistaa 75 ja äänestys alkaa. Äänestyksen tulos 53 puolesta, 11 vastaan hyväksytty. 76. kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty kaksi puolesta. Vastaan hyväksytty kolme, on vedetty pois neljä puolesta. Vastaan hyväksytty viisi, esiteltä puolesta. Vastaan hyväksytty. Nyt meillä on sarja äänestyksiä, jotka tulevat REX-valiokunnasta, kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Ensimmäiset on tullut jo katetuksi joten siirrymme Inta seitsemän tarkistuskohtaan ja puolesta vasta hyväksytty kahdeksan. Inta kahdeksan puolesta vasta hyväksytty kymppi puolesta vastaan hyväksytty 12 puolesta vastaan Rova Flotre haluaa käyttää tässä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin ehdottaa, että voisimme äänestää kohdasta 13. Siis tässä on Rovadesaan ensin Inta-tarkistus. Ja meillähän on kompromissi 11, joka koskee maataloutta, mutta kuitenkin tässä on erilainen lähestymistapa, joka ei ole yhtenevä, joten uskon, että voisimme äänestää siitä. Mitä esittelijä on tästä mieltä, herra Bejon? On considéré... Euh, Kyllä. Mm, tässä katsottiin, että se olisi ollut kattava, mutta okei, okay, Inta valiokunnan kanssa kuitenkin keskustelimme tästä ja olen sitä mieltä, että voitaisiin äänestää tästä kohdasta. Selvä. Inta 13 puolesta. Inta 13 vastaan hyväksytty. Intan 15 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ITRE, tutkimusvaliokunnan lausunto ja ensinnäkin ITRE 1 vastaan hylätty. ITRE 2 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 3 puolesta, ei, ITRE 9 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan hyväksytty. Aha, ITRE 13, se halutaan nyt tarkistaa. Kaikkihan tässä on mahdollista ja äänestys alkaa ITRE 13 menossa. 63 ääntä. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 26 vastaan hyväksytty. Itre 14 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 16 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten kun äänestys loppuäänestyksestä äänestys alkaa. Kortteja 77 ja 64 ääntä. Ei vaan meillä kyllä lopulta 65 ääntä. No niin, 58 ääntä puolesta, kuusi vastaan. Onnittelut esittelijälle ja äänestys se päättyy. Nyt voit ottaa jo kortit pois. 11.30 e jatkuu kokous komissari Fyylen vierailun merkeissä. Onorevole Brock, a facoltà di intervento, prego. Ha, vielä puheenvuoro. Um, Herra puheenjohtaja, Tämäkin tekstin sanoma on, että seuraavan rahoituskauden aikana raho, rahoitusta kasvatetaan. Näin on tehty aikaisemminkin ja pelkävä pahoin, että jatkossa kirjaamme joka asiakirjaan näin. Joten ehkä meidän tulisi päättää tietynlaisesta muotoilusta ja jos uudet rahoitusnäkymät hyväksytään, ja me jatkamme tällä linjalla, niin silloin me emme ole jatkossa enää uskottavia, joten meidän tulisi löytää jonkinlainen kaava, jonka pohjalta lähdemme tätä työtä tekemään, jotta olemme jokseenkin uskottavia tässä työssä. Kiitos herra Brock tämä tästä. Ja nyt niin kuin sanottu, 11.30 jatkamme ja vieraksemme tulee komissari Fyle.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 Sä pyytäisin teitä istuutumaan paikallenne niin, että voisimme jatkaa taas tai aloittaa työmme. Meillä on mielenkiintoinen keskustelu seuraavaksi esityslistalla. Me komission jäsen, joka vastaa laajentumisesta, Stefan Fyyle, on ollut äskettäin Etelä-Kaukasuksessa – 10. huhtikuuta ja viime viikolla sitten Ukrainassa. Kaikkien teidän puolesta haluan sanoa, että arvostamme erityisesti sitä, että hän on valiokunnassamme ja parlamentissa ja että hän raportoi heti vierailun jälkeen meille ja ennen kaikkea – siitä, mitä itse asiassa näissä maissa on tapahtunut kehityksen suhteen. Esimerkiksi äskettäisistä Ukrainan vaaleista ja nykyisestä tilanteesta unionin ja näiden maiden suhteissa. Valiokuntamme seuraa hyvin tiiviisti neuvottelu, neuvotteluja uusista assosiaatiosopimuksista Ukrainan kanssa ja myös Kaukasuksen kanssa aloitettavien neuvot, aloitettavia neuvotteluja. Tänään iltapäivällä kuulemme komissiosta, mitä siellä on tekeillä, joten haluaisin nyt sitten ehdottaa, että komis- kollegat osoittaisivat mielenkiintoa sitä kohtaa, että komission jäsen kertoisi tilanteesta. Kollegamme Kirillov on kirjoittanut mietinnön näistä asioista ja sen äskettäin hyväksyimme. En halua itse asiassa viedä enempää teidän aikaanne, herra komission jäsen, että kuuntelee. Kollegat kuuntelevat hyvin tiivisti sitä, mitä aiotte sanoa. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä siitä, että korostitte sitä, että tämä ei ole mikään eristäytynyt tilaisuus, vaan siitä, että toimimme niin kuin sovimme aikanaan, eli että komissio ja parlamentti tekisivät jatkossa erittäin tiivistä yhteistyötä. Herra arvoisat edustajat, hyvät ystävät, minulla on ilo ja kunnia kertoa teille viimeaikoista matkoista kolmeen etelä maahan ja Ukrainaan tämän kuukauden kuun alussa. Ensinnäkin etelä liittyen haluan keskustella teidän kanssanne tästä asiasta sen jälkeen, kun te olette hyväksyneet tekstin etelä liittyen. Ja esittelee Kirillov mainitsi Olette esittäneet suosituksia ja minä uskon, että olen pitkälti samalla linjalla kuin omat ajatukseni, jotka esittelen teille tänään. Viesti oli seu selvä Euroopan suuntaan, kun kävin Armeniassa, Georgiassa ja Azerbaidsanissa presidentit, parlamentaarikot, pääministerit, kansalaisyhteiskunnat ja muut ilmoittivat, että he haluavat läheisempää, syvempää ja vielä rikkaampaa yhteistyötä unionin kanssa. Jervan, Bilse ja Bako ilmoittivat, että unionikin on valmis nopeuttamaan toimiaan konkreettisella tavalla yhteistyön vahvistamiseksi, koska sitä kautta Etelä-Kaukasuksen ihmiset ja Euroopan unionin kansalaiset saavat enemmän hyötyä. Itäisinen kumppanuus aloitettiin viime vuonna Prahassa ja me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta tämä konkretisoituu monella saralla. Ensinnäkin tarkoituksena on tiivistää suhteita itäläisiin kumppaneihimme. Ukrainan palan tuonempana Ukrainan kanssa olemme keskustelleet ja neuvotelleet myöskin assosiaatiosopimuksesta muutamien vuosien ajan. Ja Moldovan kanssa neuvottelut aloitettiin vuoden 2010 alussa ja neuvottelut jatkuvat hyvää vauhtia. Tänään voin ilokseni ilmoittaa teille, että sopimukset Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa tullaan esittämään hyväksyttäväksi toukokuun 10. päivänä ulkoasiaministeriöiden kokouksessa. Siltä pohjalta unioni voi valmistautua jatkoneuvotteluihin. Sopimukset mahdollistavat tiiviin poliittisen yhteistyön yksittäisten kumppaneiden kanssa pyrkiä löytämään yhteisiä periaatteita ja arvoja. Toki tulen huomioimaan myöskin, mitä parlamentti on asian liittyen sanonut. Assosiaatiosopimukseen liittyen unioni tarjoaa mahdollisuuden kattavaan vapaakauppa-alueen muodostamiseen. Se on hyvin tärkeä mahdollisuus niille Etelä-Kaukasuksen maille, jotka ovat täyttäneet äh, ennakkoehdot VTO-jäsenyydestä. Ne ovat minun mielestäni niin sanottuja taloudellisen integraation sopimuksia, jotka antavat mahdollisuuden Etelä-Kaukasuksen maalle, maille päästä 500 miljoonan kansalaisen alueelle. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan vapaakauppa-alueesta, vaan paljon suuremmasta asiasta. Eli kyse on siitä, että saadaan yhteys ja yhteistyö monen tai kaikkiin politiikan alueisiin. Eteläkaukasuksen edustajat pyytävät vielä suurempaa, suurempia myönnytyksiä muun muassa viisumihelpotuksiin liittyen, koska tällä hetkellä viisumien saaminen kestää hyvin pitkään. Helpottamis- ja takaisinotto sopimukset Georgian kanssa on saatu jo neuvoteltua menestyksekkääseen loppuun. Piakkoin Georgia voi hyötyä yksinkertaistetusta menettelystä ja halvemmista järjestelmistä. Georgialaiset, armanialaiset ja Azerbaidsanin kansalaiset haluaisivat aloittaa neuvottelut samaisesta aiheesta EUn kanssa, jotta matkustaminen helpottuisi tulevaisuudessa. On tietenkin selvää, että me vaadimme Etelä-Kaukasuksen kumppaneitamme paljon, mutta me haluamme varmistaa, että Etelä-Kaukasuksen maiden lainsäädäntö toimii ja että he ovat kykeneviä ryhtyä tuumasta toimeen. Viestini Armenissa, Azerbaidžanissa ja Georgiassa on ollut ja tulee jatkossakin olemaan se, että heillä on vastuu kansallisista uudistuksista ja siitä, että demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta vahvistetaan. Eli hallitukset vastaavat ja poliitikot vastaavat näistä toimista. Komissio antaa teknistä ja rahoituksellista tukea maille jotta kumppanit voivat saavuttaa nämä tavoitteet, erityisesti uuden kattavan instituutioiden kehittämisohjelman kautta. Arvoisat jäsenet, tapahtumat kumppanuusmaissa vaikuttavat tietenkin siihen, miten nopeasti uudistukset toteutuvat ja missä määrin assosiaation ja integraation tiellä päästään eteenpäin. Armeniassa sanoin kaikille poliittisille johtajille, että poliittisia uudistuksia tulisi toteuttaa jo, ja myöskin nopeuttaa menettelyjä, jotta saadaan ratkaistuja ongelmat, jotka liittyvät vuoden 2008 maaliskuisiin vaaleihin. Eli että että voidaan todellakin ryhtyä hyödyntämään yhteiskunnan kaikkia tarjoamia mahdollisuuksia, eli me olettiimme keskusteluissa muun muassa ihmisoikeuskysymykset esille. Ja mitä tulee sisäpolitiikkaan Georgiassa ja tuleviin toukokuisiin vaaleihin, niin keskustelin sekä hallituksen että opposition edustajien kanssa ja sanoin molemmille, että kansainvälisiä vaalistandardeja tulisi noudattaa, koska sitä kautta voidaan, tai me tarvitsemme äh, Georgiassa myöskin demokratian vaalimiseksi avointa mediaympäristöä. Synergian puutekin on olemassa yksi ongelma pluralismi yhtenä ongelmana yhteiskunnassa on siellä. Azerbaidsanin poliittiset edustajat olivat valmiita tekemään yhteistyötä unionin kanssa yhteistyön vahvistamiseksi, ja kyse ei ollut ainoastaan energiasektorista. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että yhteistyön veturina toimii toki energia. Me pyrimme uudistamaan ja monimuodoista, monimuotoistamaan Azerbaidsanin talouden. Ja tässä yhteydessä vaadin uusia uudistuksia ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja lisäksi perusoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Sekä presidentin että ulkoministerin kanssa keskustelimme muun muassa sellaista mielenkiintoisesta asiasta, että tekisimme yhteistyötä juuri näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Arvoisat kollegat, kun kävin Etelä-Kaukasuksen alueella, niin havaitsin, että alueellisia jännitteitä on olemassa ja aseelliset selkkaukset ovat todellakin vaikuttaneet kansalaisten elämään alueella. Oli hienoa pystyä keskustelemaan Georgiassa siirtymään joutuneiden kansalaisten kanssa ja myöskin aserbanilaisten siirtymään joutuneiden henkilöiden kanssa. Minä uskon, että näiden keskusteluiden kautta olen oppinut ymmärtämään paremmin niitä haasteita, joita alueen ihmiset kohtaavat päivittäin. Konfliktit ovat vainonneet Kaukasuksen aluetta aivan liian pitkään. Ja minä sanoin, että me toivomme, että alue olisi vakaa, hyvinvoiva. Armenian ja Turkin väliset suhteet on tärkeä kysymys. Tiedän, mitä viime viikolla on tapahtunut ja olen tyytyväinen, että Armenia pyrkii pysymään tällä kehityksen tie, tiellä. Ja Euroopan unioni tulee tekemään kaikkensa, jotta rauha saadaan aikaiseksi. Ja mitä tulee Georgiaan, niin on tärkeää, että tulevat Geneven neuvottelut tarjoavat mahdollisuuden ratkaisujen löytämiseksi, koska siellä kaikki asianosaiset ovat saman pöydän ääressä. Georgian strategiana on se, että kun kaikki kumppanit otetaan huomioon, niin sitä kautta saadaan vahva strategia aikaiseksi. Ukrainaan liittyen voin sanoa seuraavaa. Erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keskusteluja kävi presidentin, pääministerin ja eri kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Tuli käytyä ja helmikuussa kävin Jan Goetsin virkanaastolaistilaisuudessa ja myöskin maaliskuun alussa Jan Goets kävi Brysselissä ja silloin keskustelimme hänen kanssaan. Keskustelimme radan kanssa ja monien parlamentin valiokuntien edustajien, kuten Boris Taraskutin kanssa, joka vastaa EU-integraatiokysymyksistä, ja hän on myöskin EU, Ukraina, parlamentaarisen valiokunnan varapuheenjohtaja. Nyt oli todellakin korkea aika käydä näitä keskusteluja, koska tällä hetkellä hallitus valmistelee uudistusohjelmansa, joka on tarkoituksena saada valmiiksi kesäkuuhun mennessä. Lisäksi täytyy muistaa Savastopoliin liittyvät neuvottelut. Esitin Ukrainalle keskeisimmät haasteet, eli että heidän on tehtävä hartiavoimin töitä Euroopan unionin tuella. Nämä haasteet liittyvät poliittisiin uudistuksiin, makrotaloudelliseen vakauteen, kaupankäyntimahdollisuuksiin, liikkuvuuteen ja energiasektoriin. Yhteistyössä monien komission yksiköiden kanssa tämä luettelo on laadittu tiiviiden keskusteluiden pohjalta. te tulette saamaan tämän asiakirjan, koska mielestäni on tärkeää, että teilläkin on tämä tieto käytössänne ja sitä kautta näette tämän kokonaisuuden. Eli yhtäältä, mitä vaatimuksia olemme asettaneet Ukrainalle uudistuksiin liittyen ja minkälaisia virikkeitä Euroopan unioni voi tarjota uudistusten toteuttamiseksi. Tässä yhteydessä myös huomioitiin myöskin aikataulutuskysymys Eli että halutaan varmistaa, että kyse ei ole vain sanahylsyistä, vaan että todellakin ryhdytään tuumasta toimien. Tältä pohjalta voidaan poliittisesti ohjata näitä poliittisia uudistuksia ja varmistaa, että uudistus jatkuu ponnekkaasti. Lisäksi voidaan varmistaa, että Ukraina kuuluu tähän laajennettuun integraatiosuunnitelmaa, eli assosiaatioagendaa. Tämä niin kutsuttu matriisi tarjoaa meille tämän niin sanotun poliittisen ohjausmahdollisuuden. Tämä matriisi ja siihen liittyvä prosessi, niitä ei pidä nähdä rinnakkaisina välineinä, assosiaationeuvotteluihin verrattuna, vaan kyse on eräänlaisesta yhtenäisestä lähestymistavasta, jonka avulla pyritään varmistamaan, että Ukrainan uudistusprosessit yhtäältä ja EU-agenda toisaalta ovat toisinsa linkitettyjä prosesseja, ei ainoastaan alkuvaiheessa, vaan todellakin siinä vaiheessa, kun ryhdytään varsinaisiin käytännön toimenpiteisiin. Assosiaatiosopimukseen liittyen todettiin, että vuonna 2010 sopimus pitäisi allekirjoittaa. Sekä puheenjohtaja Barosa että Janukovic maaliskuun alussa tähdensivät tätä seikkaa. Totesin, että vielä ponnekaammin on tehtävä työtä vapauskauppa kysymyksiin liittyen, mutta lisäksi korostin, että tarkoituksena on saada neuvottelut päätöksen mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee viisumineuvotteluihin, niin totesin, että komission tarkoituksena on ottaa käyttöön tiekartta lähestymistapa, mutta Ukrainan on vielä tehtävä kovemmin töitä. Ensimmäiset neuvottelut on käyty jo ulkoministeritasolla, mutta näitä keskusteluja on vielä jatkettava. Ja me toivomme, että tulevassa Ukraina-EU-huippukokouksessa asiaa käsitellään. Ja mitä sitten tulee inklusiivisuuden periaatteeseen, eli että Ukraina huomioidaan myöskin integraatiopolitiikassa. Opposition edustajat totesivat, että he ovat valmiita sellaisiin uudistuksiin, jotka varmistavat Ukrainan huomioimisen EU-integraatiopolitiikassa. Ja tärkeä sanoma oli se, että kuten Tarasut, että edellinen presidentti Timo Senkokin totesi, kun esitin oppositiojohtajille tämän kriteeriluettelon ja sanoessani, että meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä parlamentissa, kun uudistuksia tehdään, niin he tunnustivat tämän seikan. Mitä tulee kaasukysymyksiin Venäjän kanssa ja Mustameren laivastoon liittyvät kysymykset, ne jo teistä, jotka olette seuranneet keskusteluja Ukrainassa, niin te tiedätte, että nämä ovat aika kiistanalaisia kysymyksiä opposition keskuudessa. Hallitus yhtäältä on uskoakseni sitä mieltä, että kaasusopimuksen uudelleen neuvottelut ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa Ukrainan taloudellinen vakaus. Uuden sopimuksen kautta Ukrainalle tulisi antaa mahdollisuus hyväksyä vuodelle 2010 budjetti ja aloittaa neuvottelut IMFn kanssa. Mutta oppositioedustajat kritisoivat uutta sopimusta Mustameren suhteen – ikään kuin itsemääräämisoikeuden menettämisenä. Nämä ovat seikkoja, jotka ovat erittäin tärkeitä Ukrainalle. Koristin Kiovassa sitä, että Euroopan unioni haluaa varmistaa toimitusvarmuuden kaasun, kaasusektorilla – Lisäksi me tarvitsemme avoimuutta ja ennakoitavuutta ja meidän täytyy varmistaa, että transitjärjestelmä myöskin jatkossa toimii. Niin tästä itsemääräämiskysymyksestä puheen ollen totesin, että tässä yhteydessä tietenkin on huomioitava perustuslailliset määräykset. Keskeisimmät ajatukset, jotka jäävät mieleen, olivat ne, että nyt uusi hallinto on päässyt vasta vauhtiin, johtajat ovat valmiita sitoutumaan EU-integraatioprosessiin ja uudistuksiin. kesäkuussa saamme sitten lisäinfoa asiaan liittyen. Matriisit ja muut välineet, kuten assosiaatio agenda tarjoavat meille mahdollisuuden selvittää, missä määrin uudistuksia on toteutettu käytännössä. Tähän tulen tulevien kuukausien aikana panostamaan. Toisaalta on selvää, että Euroopan unionin pitää olla valmis sitoutumaan Ukrainaan, mikäli se tekee näitä uudistuksia. Ja kuten sanoin, tämä luettelo, kriteerin luettelo tarjoaa mahdollisuuden siihen, että me reagoimme Ukrainan hyviin uudistuksiin. Kyse on esimerkiksi rahoituksellista tuesta tai liikkuvuuden kehittämisestä ja taloudellisesta integraatiosta Euroopan unionin alueeseen. Kolmanneksi on tärkeää, että me emme keskustele ainoastaan hallituksen kanssa, vaan muidenkin keskeisten asianomaisten kanssa, kuten parlamentin kanssa, opposition edustajien kanssa, liike-elämän edustajien kanssa sekä myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa – integraation pitää olla inklusiivinen, eli että Ukrainakin huomioidaan. Ja olin tyytyväinen siihen, että oppositio on valmis tukemaan sellaisia uudistuksia, jotka vievät Ukraina EU-integraation tielle. Meidän täytyy jatkaa työtämme Etelä-Kaukasuksella ja Ukrainassa ja lähialueillamme. Ja minä uskon, että Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta sekä muut toimijat ovat keskeisessä asemassa ja tästäpä syystä olenkin iloinen siitä, että sain olla täällä vieraana ja kertoa teille näiden matkojen annista. Komissio tulee seuraamaan lähialueiden kehitystä ja vuosiraportissa kerromme sitten enemmän, miten projektit naapurimaissa ovat edenneet. Me tulemme yhtäältä korostamaan, että hyvää työtä on tehty, mutta toisaalta osoitamme, minkälaisia puutteita on vielä olemassa, ja siltä, sitä kautta sitten lähdemme katsomaan, minkälaisiin toimiin olisi ryhdyttävä. 17. toukokuuta tulen uudemman kerran parlamentin vieraaksi heti INP-raporttien julkaisemisen jälkeen ja silloin voin keskustella teidän kanssanne siitä, miten työt ovat näissä naapurimaissa edenneet. Kiitoksia. Kiitos komissaari. Tämä alkuosa tapaamista oli äärimmäisen kiinnostava ja nyt pyrimme keskustelemaan ja herättelemään keskustelua näistä kysymyksistä joita juuri varsin analyyttisesti meille esittelitte. Aluksi äh, kerron teille äh, puheenvuoroista. Kaukasus esittelijä, Etelä-Kaukasuksen esittelijä edustaja Kirilov on ensimmäisenä listalla ja hänellä on kolme minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen Fyle. Ensiksi haluaisin kiittää teitä näistä varhaisista aloitteista, vierailuista ja neuvotteluista. Esittelijänä Etelä-Kaukasiasta minulla on tietysti jotain informaatiota, mutta se tosi seikka, että nämä varhaiset vierailut ovat arvostettuja, ne osoittavat sen mielenkiinnon, jota Euroopan unioni osoittaa – sekä mitä tulee turvakysymysten ratkaisemiseen, yhteistyöhön. Te varmasti tiedätte, että pitkään aikaan meillä ei ole, emme ole olleet kovinkaan vahvasti läsnä näkyvissä. Ja kaikki nämä signaalit auttavat meitä aktivoimaan politiikkaamme ja kaikkea tätä tarvitaan kipeästi. Katson esimerkiksi Etelä-Kaukasiaan tekemänne kolmen maan vierailua eräänlaisena lupauksena siitä, että haluamme aktiivisesti kehittää suhteitamme näiden maiden kanssa ja tällä tavalla auttaa niiden vakauttamisessa ja demokratisoitumisprosessissa. Mutta on kysymys hyvin vakavas, vakavasta suhteiden kehittämisestä näiden maiden kanssa. Haluaisin sanoa, että kaikin tavoin. Olette varmasti itse huomanneet sen, että eri maita voi kohdella eri tavalla, mutta kuitenkin me haluamme mielellämme niputtaa ne yhteen ja rohkaista yhteistyötä niiden kanssa, jotta voitaisiin tällä tavalla vaikuttaa koko alueen vakauteen. Huolissani olen siitä, ja varmasti, ja toivon, että olette samaa mieltä kanssani, että kaksi konfliktia, Georgia-Venäjä-konflikti, jonka suhteen odotimme kunnes se syntyy ja nyt olemme siellä läsnä, mutta myös toinen konflikti, josta emme ole tarpeeksi selvästi tuoneet kantaamme esille, eikä Nagorno-Karabakh-konflikti, joka vaatii meiltä hyvin vahvaa huomiota ja osallistumista – Valiokunnassa olemme keskustelleet muun muassa siitä, että antaisimme mandaatin, mitä neuvotteluun editykseen tulee. Siis Lissabonin sopimus ei anna meille enää mahdollisuutta olla pelkästään sivusta katsoja. Kaikkein tärkeintä on se, että nämä kaksi konfliktia luovat hyvin pitkän varjon – ja tässä ei ole pelkästään kysymys taloudellista asioista, vaan myös koko demokraattisesta kehityksestä, ja siksi tämä on erittäin tärkeää, ja haluaisin komission ja sen fyyle päättää sanomalla, että me, siis me, puhukaa Lady Ashtonin kanssa, koska hänen pitäisi lähteä sinne hyvin pian. Siis se, että vain meillä on kahdenvälisiä suhteita, niin se ei riitä. Kollega Kiitos, herra Kirilov. Seuraavaksi äh, edustaja Kovaceks, kaksi minuuttia. Thank you very much for your given briefing uh, on your... Kiitoksia, kiitokset komissaarille tästä briefauksesta. Tämä on oiva esimerkki komission ja parlamentin välisestä tiivistä yhteistyöstä. Mitä tulee Aserbaidsin ja Armenian välisestä konfliktista, joka on kestänyt jo hyvin pitkään. Ja se estää Turkin ja Armenian rajakiista käsittelyä. Ja 95 vuotta sitten tapahtuneet valitettavat välikohtaukset. Turkkihan on ehdokasvaltio, Azerbaidžan ja Armenia, haluavat allekirjoittaa assosiaatiosopimuksen. Ja mitä unioni voisi tehdä, tai miten voisimme vielä aktiivisemmin vaikuttaa konfliktin ratkaisuun Armenian, Azerbaidsanin, Armenian, Armenian ja Turkin välisessä selkkauksessa – hiljattain Ukrainassa yliopistotasolla kerroitte siitä, että Ukrainan ulkopolitiikka on pitkälti yhteneväistä unionin ulkopolitiikan kanssa ja on jopa sanottu, että Ukrainan politiikka olisi EU, Venäjä ystävällismielistä, joten nyt herää kysymys siitä, että miten tämä tilanne tulee jatkossa kehittymään. Kiitoksia. Grazie. Onorevole. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro, kaksi minuuttia edustaja Taalerille. Gospod minister, rad bi vam čestitil za vašo aktivnost. Mislim, da je izredno pomembno, da Evropska unija pokaže. Eh, Kiitoksia, arvoisa komissaari, haluan onnitella teitä siitä, että te pyritte varmistamaan sen, että unioni toimii hyvinkin aktiivisesti. Neljä viikkoa sitten järjestimme yhteisen valiokuntakokouksen Tifliksessä. Se oli 12 laatuaan. Teimme lukuisia päätöksiä ja lausumme suosituksia Vastaavalainen kokous järjestettiin Azerbaidsanin kanssa joulukuun lopussa ja piakkoin tällainen kokous järjestetään myöskin Armenian kanssa. Nämä kolme valtiota ovat erittäin kiinnostuneita läheisemmästä yhteistyöstä, varsinkin kun se johtaa alueen tilanteen vakauttamiseen. Yksi kysymys alueen viimeisimpään konfliktiin liittyen, eli Venäjän ja Georgian välinen konflikti. Mitä olette mieltä tämänhetkisestä tilanteesta? Viittaan tässä Geneven neuvotteluihin. Ja mitä olette sitä, siitä mieltä, että voisiko unioni ja erityisesti komissio vielä ponnekkaammin ajaa asiaa, jotta neuvottelusta tulee menestyksekäät. missio toimi erinomaisesti ja tämän tyyppisten toimien kautta voidaan paikan päällä katsoa, mitkä ne päivän polttavat ongelmat ovat. Onko teidän mielestänne mahdollista varmistaa, että tämä missio toimisi rajat ylittävästi? Kiitoksia. Valen. Kiitos. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Van Vaalen. Chairman, I would like to ask... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komissaari Fyyleltä Ukrainan vierailusta, koska Ukraina voi valita itä- tai länsisuunnan molemmat. Uusi hallitus sanoo, että sillä ei ole mitään pyrkimyksiä lähentyä enää NATOon, mutta tässä on olemassa turvallisuusulottuvuus, josta, jota on, joka on otettava huomioon. Jos katsotaan esimerkiksi Venäjän Mustanmeren laivastoa, onko nykyisessä johdossakin se tunne, että jollain tavalla sen on tasapainotettava sitä, että se lähestyy EUta myös, mitä tulee turvallisuusulottuvuuteen. Tiedämme, että Itä- ja Länsi-Ukraina ovat erilaisia. Onko teillä sellainen vaikutelma, että Ukraina on hyvin jakautunut, mitä sen tulevaisuuteen tulee, vai eikö näin ole? Kiitos. Grazie onorevole Van Balen. La parola all'onorevole Schulz per... Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Schulz. Ja komissaar Fülle, Sie haben relativ... Niin, kiitoksia Komissaari Fyyle, puhuitte ihan lyhyesti tämän hetkistä konfliktista, joka aiheuttaa yhä suurempia ongelmia alueella, joka, joka tapauksessa joutuu taistelemaan jo konfliktien keskellä ja ongelmat Venäjän kanssa, Grimin Mustameren laivaston sijoittautuminen on ongelmallinen kysymys. Ukrainan mahdollinen jäsenyys, eiköhän se ole näiden ongelmien takia melko kaukaisessa tulevaisuudessa. Kiitos. Kaksi minuuttia, Rova Andri Kiene. Kiitos puheenjohtaja komissaari. Ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä, että kerroitte vierailuistanne neljään maahan EUn itäisen naapuruston puitteissa. Haluaisin kuulla teidän arvion Ukrainasta päätöksestä, jonka Ukrainan parlamentti Verhofran Ara on tehnyt, jossa on kysymys Sevastopolin laivastotukikohdan vuokrasopimuksen pidentämisestä 25 vuodella vuoteen 2007, vuoden 2017 jälkeen. Eli tässä on kysymys vielä viidestä lisävuodesta. Tiedämme, että mitä Kiovan kaduilla tapahtuu ja mitä parlamentissa tapahtuu. Tiedämme myös, että Venäjän Duuma on yksimielisesti ratifioinut 98 prosentin enemmistöllä tämän. Mitä, miten tämä vaikuttaa Ukrainan suvereenisuuteen ja myös herra komissaari, millä tavalla se vaikuttaa Ukrainan euroatlanttiseen integraatioon? Kiitos. Grazie onorevole Andrei Kiene. Kiitos Rova Andrei Kiene. Seuraavaksi äh, <clears throat> kaksi minuuttia edustaja Sivietsä. Chciałem wypowiedzieć się polemicznie, jeśli chodzi o pana opinię Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, vielä kuulla lisää äh, tietoa kaasusopimuksesta. Kyse <clears throat> on sopimuksesta, äh, jonka puitteissa joku maa ei saa enempää etua kuin kuka muukaan. Ainakaan näin ei pitäisi olla. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että tätä asiaa on nyt käsitelty todella pitkään ja 40 miljardin äh, dollarin äh, summa, josta on Ukrainan osalta ollut puhe, siinä ei ole itse asiassa kyse ihan puhtaasta rahasta, vaan tietyn tyyppisestä alennuksesta, joka Ukrainalle on annettu. Tämä ei millään tavoin liity nyt äh, normaaliin markkinapolitiikkaan tai markkinatalouteen perustuvaan politiikkaan. Eilen saimme osoituksen siitä, mikä tilanne on parlamentissa. Ja jonkunlainen happening, tilaisuus järjestettiin, mutta mielestäni se ei varsinaisesti liity kylläkään parlamentaarisen toimintaan. Itsekin henkilökohtaisesti sain puhua Janukovitsin presidentin kanssa ja hänen avustajansa kanssa en, en ole aivan varma tältä pohjalta, olemmeko mahdollisesti hieman liian optimistisia. Näemme koko tilanteen hieman liian myönteisessä valossa. Ehkä hallitus toimii suverenisti, mutta emme kuitenkaan saa unohtaa siihen liittyviä tulevaisuuden ongelmia. No, Kiitokset sitten Rova Jättenmäki, kaksi minuuttia Azerbaistan esittelijä. Thanks you. I also visited South Caucasus just and I noticed that uh, they have some... Niin, minäkin kävin hiljattain etelä kaukasuksen alueella ja kuulin, että heillä on tiettyjä toiveita yhteistyöstä EUn kanssa, mutta pari huolenaihetta. Karabah-kysymys. Voisiko Vuoristokarabah-kysymys siis. Voisiko unioni toimia hiukan aktiivisemmin? Tällä hetkellä jäsenvaltio Ranska toimivat, mutta kyse ei ole niinkään unionin toiminnasta. Miksi tilanne on tällainen ja miten tilannetta voitaisiin muuttaa jatkossa? Toinen kysymys. Azerbaidžanissa järjestetään lähiaikoina parlamenttivaalit ja kysyisinkin, että voisiko unioni positiivisella tavalla kantaa kortensa kekkoon. Kansalaisjärjestöt ovat aika heikkoja, kuten monet muutkin tahot, ja olen ymmärtänyt, että siellä yritetään järjestää oikeudenmukaiset vaalit, mutta ties sinne on aika pitkä, joten ehkäpä unioni voisi toimia tällä saralla hiukan aktiivisemmin, vai onko se ylipäätään mahdollista? Kiitoksia. Kiitos Roja Jättemäki. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Edustaja Ylander, kaksi minuuttia. Kiitos. Kaksi kommenttia ja yksi kysymys komissaarille. Ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä hyvin kattavasta kertomuksesta, jonka esititte meille. Ensimmäinen kommentti koskee Harkovin sopimusta. Olen erittäin huolissani siitä, millä tavalla tämä sopimus tai mitä seuraamuksia sopimuksella tulevaisuudessa on. Tiedämme, että yhtäältä meillä on oma kokemuksemme siitä, että Kreml voi alle, antaa allekirjoituksensa vetää sen sitten takaisin. Siis tämä ei välttämättä mitenkään takaa kaasutoimituksia, mutta silti laivasto on Sevastopolissa. Mutta mikä on mielipiteen mahdollisesta turvallisuusvaikutuksesta Euroopan unioniin? Koska Euroopan unionillahan on satama Mustalla merellä. Toinen kommentti koskee viisumihelpotuksia ja haluaisin rohkaista pyrkimyksiänne toimia edelleen Tässähän maat ovat Etelä-Kaukasuksessa ennen kaikkea kysymyksessä. Meillä esimerkiksi Virossa vielä kymmenen vuotta sitten meillä oli viisumipakko useiden EU-maiden kanssa, ja se tietysti oli hyvin monimutkaista kansalaisten taholta kannalta, ja siksi haluaisin rohkaista toimintaanne. Sanoitte jotain hyvin mielenkiintoista, että aiotte keskustella erityiskumppanuudesta Azerbaijanin kanssa. Voisitteko kertoa tästä hieman? tästä ajatuksesta hieman enemmän. Kiitos. Si aggiunto nel frattempo un ultimo Kiitokset. Tähän tuli vielä yksi todellakin nyt sitten viho viimeinen <clears throat> puheenvuoropyyntö lisää. Eli annamme vielä tämän viimeisen puheenvuoron. Herra Unkerinen. Niin, viittasitte viisumivapauskysymykseen. Huhujen mukaanhan Venäjälle olisi tällainen viisumivapaus tarkoitus myötä. Voitteko kiistää tai kieltää tämän? Ja toinen asia, tämä Ukrainan Venäjän välinen sopimus. Tietenkin se kuuluu näille valtioille, mutta se ei ole koko totuus, sillä Kreikka, Romania ja Bulgaria ovat EU-jäsenvaltioita. Ja tämä huomioiden kysyisinkin, että mitä olette mieltä siitä, että millä tavalla tämä Mustanmeren turvallisuuteen liittyvä Ukrainan ja Venäjän välinen sopimus vaikuttaa tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitokset. Puheenvuoro on nyt komissaarilla aina kokouksen loppu asti. Teillä on nyt yhdeksän kysymystä, yhdeksän kysyjää ja, ja niihin pitäisi nyt sitten vastata. Meillä on aika hieman yli puoli yhteen asti. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille edustajille. Ensiksikin, herra Kirilov, mitä tähän kommenttiin tulee, niin on sanottava, että tiimi on ollut tällainen Lissabonin jälkeinen tiimi. Eli minulla on ollut mahdollisuus hoitaa tämä. Tässä ei koordinoitu asioita pelkästään Paronita Rastonin kanssa. Tietysti läheisesti tein yhteistyötä hänen kanssaan, joten yritimme tosiaan, kun puhuimme vastapuolen kanssa, niin ottaa mukaan ei pelkästään yhteisön politiikkaa, vaan myös YUTPn. Mitä tulee sitten edustaja Karlofin ja Azerbaijan Armenia konfliktiin, mitä EU pystyisi tekemään tässä ja muitakin kysymyksiä kuulin edustajilta. Logiikka tässä on mielestäni hyvin selkeä. Lissabonin sopimuksen jälkeen. Jos tosiaan olemme vakavissamme ja haluamme olla globaalisempia, jos tosiaan vakavasti halutaan puhua yhdellä ainoalla äänellä, mitä ulkopolitiikkaan tulee, niin silloin meidän pitäisi olla aktiivisempia. Ja olen pahoillani, tai olen täysin samaa mieltä tästä Paronita Rastonin kanssa. Siis meidän on ensiksi aloitettava lähinaapurustostamme. Tarkoittaako se sitten, että meillä on tänään tai huomenna välineet, joilla voimme aktiivista roolia esittää? Ei. On olemassa paljon pyrkimyksiä, paljon pohdisteluja, siis jos ajatellaan korkeata edustajaa kautta komission varapuheenjohtaja, mutta hänellä ei ole tällaista välinettä. Hänellä ei vielä esimerkiksi ole ulkosuhdehallintoa, joten kuluu aikaa ennen kuin hän pystyy täysin hyödyntämään tätä välinettä ja kestää jonkun aikaa ennen kuin EU itse voi olla tässä suuremmassa roolissa. Tarkoittaako sitä, että me teemme parastamme tänään? Ei suinkaan. Me teemme sen, mikä on mahdollista. Ja mitä vuodesta Karavahiin tulee, niin siinähän on kysymys luottamuksen rakentamisesta. Kaikki tällainen toiminta on olemassa jo ja nyt olemme sitten yhdistämässä YUTP, yhteistä ulko- ja turvapolitiikan välinettä ja yhteisön välinettä, niin tämähän on jo tun, voitu tuta tällä alueella. Emme, me odotamme, että tässä on kysymys asteittaisesta prosessista ja sen tuloksena tulee sitten olemaan suurempi ja tärkeämpi rooli EUlle. Ei pelkästään naapurialueella, vaan koko konfliktin ratkaisussa. 90 prosenttia siitä, että tässä on vastattu meidän ulkopolitiikkaa. Tässä oli kysymys erilaisista lehdistötiedotteista, julistuksista, siis 90 prosenttia EU-julistuksista siis ne myös saivat tavallaan Ukrainan allekirjoituksen. Ja se ei nyt välttämättä tarkoita sitä, että 90 prosenttisesti heidän ulkopolitiikkansa vastaisi meidän ulkopolitiikkaa. Mitä sitten tulee Sevastopolin laivastotukikohdan vuokrasopimuksen pidentämiseen? Sen vaikutukset ovat tulevaisuudessa nähtävissä ja sitä tullaan varmasti analysoimaan hyvin monilta tahoilta sitten edustaja taale, mitä tulee Geneven neuvotteluihin. Yritin tehdä selväksi, että emme pelkästään joudu jatkamaan Geneven neuvotteluja, vaan niitä on, tai sen fokusta on laajennettava. Niiden neuvottelujen kattavuutta ei ole pelkästään välikohtauksien välttämisestä kysymys. Ja mainitsin mahdollisuuden e- meidän missiostamme, tai siis edustustomme mahdollisuuksista Georgiassa täysin täyttää oma mandaattinsa. Siis tässähän on kysymys siitä, että toimitaan hallintorajan molemmin puolin. Se ei ilmeisesti vielä ole mahdollista. Toivon mukaan kuitenkin se on tulevaisuudessa sitä. Mutta Tällä välin on erittäin tärkeää, että työskentelemme kuitenkin venäläisten kanssa siten, että venäläiset täyttävät kaikki omat velvollisuutensa, jotka, jotka ovat peräisin tulitaukosopimuksesta. Kaikkea ei, ole, kaikkea ei ole vielä toteutettu. Ja sitten edustaja Baalen, joka kysyi, että miten tämä miten kaikki vaikuttaisi turvallisuusulottuvuuteen, tulisiko tässä, olisiko tässä kysymys tasapainottelusta. Me olimme siellä toisena päivänä sen jälkeen, kun tämä sopimus allekirjoitettiin. Sitten nähtäväksi jää, mikä reaktio on. Sain kuitenkin presidentiltä sellaisen vakuutuksen, että – tämän asian hoitaminen tällä tavoin tulee antamaan hänelle mahdollisuuden keskittyä tehokkaammin Euroopan integra- Euroopan integraatioagendaan. Ja minulle vakuutettiin, että tämä sopimus tästä tukikohdasta ei ollut mikään intuitiivinen päätös, vaan pikemminkin se perustui analyysiin Eli katsottiin erilaisia skenaarioita koskien 2000, 2700, vuoden 2017 vuokrasopimuksen raukeamista, siis mitä silloin tapahtuisi. Ja näin pitkälle tämän verran voin sanoa, en sen enempää. Mitä sitten edustaja kienneen tulee, niin mielenkiintoinen tieto on se, että venäläiset halusivat yli 25 vuotta pidennystä vuokrasopimukseen. Mielenkiintoista oli se, että tällaisesta pidemmästä aika, aikajaksosta on puhuttu. Mutta jälleen sitten nähtäväksi jää. Mutta huomioon on kuitenkin otettava se, että tämä sotilas- tai laivastotukikohta tulee olemaan siellä vuosikausia. Ja miten se sitten vaikuttaa Euroopan integraatioon, se mitä Kiovassa sanoin on, että integraatiopyrkimyksiä mm, arvioidaan uudistusten ja uudistusten täytäntöönpannon perusteella, eikä suinkaan sen perusteella, että Venäjän laivastotukikohdan vuokrasopimusta on pidennetty. Mitä sitten edustaja Sivietsin kommenttiin tulee, on, oli tärkeää saada ukrainalaisilta vakuutus, siis Ukrainan johdolta vakuutus siitä, että A, Tämä sopimus ei merkitse sitä, että Ukraina ei pikkuhiljaa ottaisi käyttöön ö, eurooppalaisia kaasu- ja polttoainehintoja eikä tämä sopimus tulisi vaikuttamaan meidän suunnitelmaamme ja siis koko tämän transitjärjestelmän uudistamiseksi. Ja saimme tällaiset vakuutukset, joita tosiaan olimme peräämässä. Mitä sitten tulee optimismiin? Yritin tehdä täysin selväksi sen, että meidän optimismimme viime kädessä ei perustu sanoihin ja sitoumuksiin, vaan tekoihin – se Ukrainan puolelta. Ja kun olin siellä tässä vaiheessa, niin tärkeää oli se, että ymmärrettiin ja saatiin aikaan sitoumus siitä, että Ukrainan uudistuspaketti olisi yhtenevä Euroopan agendan kanssa. Ja uskon, että onnistuimme saamaan aikaan tämän. Ja toisessa vaiheessa on tärkeää sitten se, että käytetään tätä matriisia ja että, että tosiaan tämä tapahtuisi. Kuten yksi diplomaatteista Kiovassa sanoi, niin nyt ryhdytään sanoista tekoihin. Mutta siis tämä ei ole, tämä laina ei ole minulta. Mitä sitten edustaja Jättemään kommentteihin vuoristokarabahista tulee, niin itse asiassa varmasti jo vastasinkin. Ja toivon, että ajan mittaan me tulemme olemaan aktiivisempia ja aktiivisessa ja positiivisessa asemassa. Ja mitä sitten Olulandi, edustaja Olulandin, kysymy, Ojulandin kysymykseen tulee, että Venäjä vetäisi takaisin allekirjoituksensa. Itse asiassa minulle annettiin tämän sopimuksen venäjän kielinen teksti, kaksi sivua. Ja siinä on ainoastaan Yksi ainoa allekirjoitus, ja tässä viitataan sekä kaasuun että tukikohtaan. Enkä voi kuvitella sitä, miten nämä kaksi asiaa voitaisiin erottaa toinen toisistaan, koska tässä on kysymys tosiaan siitä, että nämä kaksi asiaa on yhdistetty. Ukrainan viranomaisille oli tärkeää tosiaan saada tämä sopimus. Ja tässä en mitenkään halua puolustella heidän kantansa, mutta heillä ei ollut kovinkaan monta välinettä. Yksi väline oli, tai keino oli, saada Venäjä kiinnostumaan ja osallistumaan kaasu transit-järjestelmään. Ja kuten tiedätte, niin se rakentaa sekä North Streamia ja South Streamia. Ja itse asiassa tekee kaiken, jotta se ei olisi, joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että se joutuisi riippuvaiseksi Ukrainan transitjärjestelmästä. Eli tätä instrumenttia ei käytetty, eikä sitten Venäjällä ollut käsissään kovinkaan monta muuta vaihtoehtoa, mutta haluaisin tässä jakaa kanssanne pikemminkin selityksen sen sijaan, että mitenkään sanoisin, että tämä on EUn kanta. Erityiskumppanuus sitten Azerbaijanin kanssa. Se ei ole VTOn jäsen joten sen tehtävä on päättää, liittyykö se vai ei ja milloin. Minä ymmärsin asian näin, että tämä ei ollut kuitenkaan mitenkään esityslistalla huomenna. Ja siksi Azerbaijan ei voinut neuvotella tätä vapakauppasopimusta Euroopan unionin kanssa. Sehän veisi hyvin vankan välineen, jonka tarkoituksena on eurooppalaisen agendan edistäminen, joten kävimme tässä keskustelua kumppaneittemme kanssa ajatushautomossa ja saimme sieltä aikaan, tai se mehän voimme aloittaa neuvottelut liittymissopimuksesta ilman, että meillä on välttämättä mitään prosessia, joka koskee taloudellista integraatiota. Ja rinnakkain sitten on kysymys nykyisten sopimusjärjestelyjen maksimoinnista, siis se mitä meillä on Azerbaidžanin kanssa jo. Ja nämähän tarjoavat koko joukon mahdollisuuksia Azerbaidžanille toimia yhtenevästi meidän politiikan alojemme kanssa. B. Molemmin puolin oli selvä toivomus siitä, että mentäisiin pidemmälle kuin ener- pelkästään energiasektori. Sitä ei millään tavoin ole tarkoitus laiminlyödä vaan on pikemminkin kysymys siitä, että energiaa hyödynnetään siis tällaisena veturina, ei pelkästään Azerbaijanin nykyaikaistamiseksi, ja ne, jotka ovat Azerbaijanissa äskettäin käyneet, pystyivät vahvistamaan sen, että, että tilanne siellä muuttuu silmin nähtävästi. Mutta voitaisiin myös käyttää sitä tällaisena vetovoimana, mitä tulee Euroopan unionin apuun Azerbaijanin yhteiskunnan nykyaikaistamiseksi. Jos ajatellaan koko yhteiskuntaa, ei pelkästään yhdellä tasolla, vaan kahdella kolmella tasolla, jos ajatellaan koko Azerbaijanin tapahtumia – koulutusta, kaikkea muuta, niin ennemmin tai myöhemmin tulisi ongelmia. Ja, no, e- Euroopan unioni on kuitenkin valmiina auttamaan Azerbaidsania, joten siksi tämä erityiskumppanuus yhteiskunnan tai Azerbaidsanin nykyaikaistamiseksi. Ja toivomme todella, että meillä olisi joitakin ajatuksia, ainakin silloin sitten sitten, kun puheenjohtaja Parosso lähtee asepaisa, niin tällaista vierailua suunnitellaan. Ja sitten kaksi puheenjohtajaa keskustelevat asiasta ja, ja, ja, ja sitten viitoittavat meille tulevaisuuden suunnan. Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, joka koskee sitä, että Venäjälle annettaisiin ensin viisumivapaus. En siitä ole koskaan kuullut kyllä yhtikäs mitään, vaan olen kuullut hyvin selkeästä politiikasta, joka koskee sitä, mitä tarvitaan, jos halutaan viisumijärjestelmää helpottaa. Ja ensimmäiset ajatukset ovat tällainen tiekartta, Länsi-Balkanilla, joten siksi kun puhutaan Ukrainasta ja tiekartta lähestymisestä, niin tämä on siis sellainen asia, josta keskustellaan niiden keskuudessa, joiden asiasta on keskusteltava, siis sisäministereiden kesken. Ja kun asia on tietysti jäsenvaltioiden käsissä, niin en voi kuvitellakaan, että tätä erittäin tärkeää, teknisesti vaativaa, mutta poliittisesti arkaluontoista asiaa voitaisiin yhden ainoan maan kanssa edistää siis näin, näiden suuntaviivojen mukaan, vaan kaikki tämä tietysti perustuu poliittisiin huomioihin. Ja tässä vaiheessa kiittäisin. Kiitos tästä tyhjentävästä vastauksesta. Koko keskustelu oli hyvin kiintoisa ja analyyttistä. Ja näin voitaneen todeta, että yhteistyö on alkanut varsin hyvissä merkeissä ja tulevaisuudessa odotamme samantyyppistä toimintaa, arvon komissaari. Seuraavaksi meillä onkin tapaaminen komissarin kanssa 17.5. Strasbourgissa. Siinä yhteydessä meillä on vielä äh, mahdollisuus äh, saada äh, lisätietoja naapuruuskysymyksistä ja käymme niitä yhdessä läpi. Kiitokset kaikille läsnäolosta. Herra Provera tulee jatkamaan tänä iltapäivänä. Seuraava kokous alkaa kello 15.